Right, good morning everybody. I... Huomenta kaikille. Tämä alku nyt vähän viivästyi, jotta pystymme odottamaan hiukan vielä lisää jäseniä eri poliittisista ryhmistä, mutta nyt kaikki ryhmät taitavat olla edustettuina. Tänä aamuna on hieno esitellä teille ja toivottaa tervetulleeksi Gary Genslerin, Yhdysvaltain hyödykefutuureilla käytävää kauppaa käsittelevän komitean puheenjohtajan. Kyseessä on siis Yhdysvaltojen sääntelijä, joka vastaa hyvin suuresta osasta hyödykemarkkinoista Yhdysvalloissa. Ja Gensler pitää alustuksen ja hänen esityksensä ilmeisesti toimitettiin teille jo eilen, mutta täällä on vielä kopioita siitä. En tiedä, pitääkö hän nyt kiinni tästä alustuksesta, joten kuunnelkaa huolellisesti. Ette välttämättä pysty luottamaan siihen, mitä paperilla lukee. Ja sen jälkeen tietysti käymme tavanomaista keskustelua. Eli tervetuloa. On hienoa, että olette paikalla ja voitte kertoa meille vähän siitä, mitä nyt tapahtuu Yhdysvalloissa – ja ehkä voitte auttaa meitä tällä tärkeällä sääntelyalalla. Gensler, olkaa hyvä. Huomenta. Mikrofoni puuttuu. No nyt toimii. No niin, hyvää huomenta uudelleen puheenjohtaja ja tämän valiokunnan jäsenet. On suuri Kunnia olla teille puhumassa tänään OTC-johdannaisista, joita myös kutsutaan swopeiksi. Haluaisin e- esitellä teille myös kaksi tytärtäni, Lein ja Isabelin, jotka ovat tänään Brysselissä vierailulla, kun nyt koulusta on kevätloma. The, uh, 2008... Vuoden 2008 rahoituskriisi oli siis luonteeltaan globaali. Siinä rahoitusjärjestelmä minun mielestäni siis epäonnistui. Myös rahoitusjärjestelmän säätelyjärjestelmä epäonnistui. Ja monet Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa, joilla ei koskaan ollut mitään yhteyttä johdannaisiin tai mihinkään muuhun eksoottiseen rahoitussopimukseen, kärsivät rahoitustoimijoiden Äh, päätöksistä. OTC-johdannaiset olivat vuoden 2008 kriisin ytimessä. Ne lisäsivät vipuvoimaa rahoitusjärjestelmälle, jolloin siis äh, nostatettiin riskiä vähemmällä pääomalla. USA veronmaksajat pelastivat AIG-yhtiön 180 miljardilla dollarilla, vaikka tämä yhtiö itse asiassa omisti kahden triljoonan dollarin johdannaisalkun, jota hoidettiin Lontoosta ja joka vaikutti ympäri maailmaa oleviin rahoituslaitoksiin. Ja kuten myöhemmin kävi ilmi, raha, joka kulki aikien läpi, siis veronmaksajien rahoja sitten päätyy USAhan ja eurooppalaisiin pankkeihin. Ja nämä osoittavat nämä tilanteet, joten miten OTC-johdannaiset voivat itse asiassa keskittyä ja lisätä riskiä. Ja koska pääoma ja riski eivät ole riippuvaisia rajoista, niin tänä päivänä markkinoilla pitäisi saada koordinoitu kansainvälinen lähestymistapa niitä käsittelemään. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä ja sen takia kiitän mahdollisuudesta puhua teille tänään. Mutta ennen kuin puhun tästä uudistuksesta, niin kerron meidän sääntelyjärjestelmästämme USAssa edellisessä 30-luvun lamassa presidentti Franklin Roosevelt ja USAn kongressi päättivät perustaa kaksi sääntelyjärjestelmää. Toinen, jossa äh, varmistetaan arvopaperi- ja pörssimarkkinat, tämä SEC, ja sitten toinen äh, säätelijä, joka oli yksi osa johdannaismarkkinoiden sääntelyjärjestelmää, tämän nykyisen FCTCn edeltäjä. FCTC on riippumaton säätelijä ja sen puheenjohtajana olen teille tänään puhumassa. Meidän tehtävämme on edistää oikeudenmukaista ja sääntöjen mukaista kauppaa, jossa ei ole petoksia, manipulaatiota eikä muutakaan väärinkäyttöjä. FCTC valvoo clearinghouse-selvityskeskuksia, ja me myös säätelemme eh, markkinatoimijoita ja valvomme markkinoita, jotta eh, voimme varmistaa lainmukaisuuden. Johdannaiset, jotka keksittiin 20, eh, tai itse asiassa jo 1800-luvun lopu, puolivälissä, muuttuivat suuresti 1980-luvulla ja, ja tämä muutos sitten johti näihin OTC-johdannaisiin. Ne ovat sellaisia, jotka, joita käydään, kaupataan pörssin ulkopuolella ja sitä ei säädellä tätä markkinaa Aasiassa, Euroopassa eikä USAssa. Ja nyt myöhemmin sääntely, josta on viimeisen 30 vuoden ajan käyty kovasti keskustelua, on nyt meidän komissiomme ja kongressin eri toimijoiden keskustelujen keskuudessa. 600 triljoonaa dollaria, joka tarkoittaa sitä, että 12 dollaria, jotain dollaria kohden, joka maailmassa tuotetaan, siis eri puolilla maailmaa, Euroopassa, USAssa tai Afrikassa, niin siitä käydään johdannaiskauppaa. Ja nyt tuntuu siltä, että tämä markkinaosa pitää uudistaa kokonaisuudessaan. Tämän uudistuksen pitää olla kansainvälinen ja kattava, ja senpä takia on hyvä, että viime syyskuussa ja, ja lokakuussa, kun G20-johtajat kokoontuivat Pittsburghissa, he sopivat tällaisesta vakioidusta OTC johdannaissopimusten kaupasta, jota pitää käydä joko pörssissä tai sitten muilla sähköisillä kauppapaikoilla, jotka ovat kaikki säädeltyjä ja jotka sitten selvitetään keskitetysti minä uskon, että tämmöinen laaja-alaisen uudistuksen pitää kattaa kaikki toimijat ja kaikki tuotteet. Eli myös korkotuotteet, valuuttatuotteet, ulkomaanvaluuttatuotteet, myös hyödyketuotteet, kuten maataloustuotteet, ja olemme puutteet, puhuneet myös paljon luottotappiotuotteista ja pääomatuotteista. Ja tällainen uudistus edellyttää kolmea osaa. Ensinnäkin pitää säädellä näitä kaupankäyjiä, diilereitä. Toiseksi pitää tuoda lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kauppapaikoille. Ja kolmanneksi pitää saada aikaan keskitetyt selvitysyhteisöt, clearinghouset. Ensinnäkin näistä johdannaisdiilereistä on hyvin tärkeää, että nämä kauppiaat, jotka ovat hyvin usein suuria kansainvälisiä kauppia, pankkeja, joilla on tietyt marginaalit kahden välisissä kaupoissaan, joita he kauppakirjassaan pitävät. Ja nämä tällaiset transaktiot, kaupat, johtavat suurempaan riskiin. maailmassa tällä hetkellä on 14 suurta toimijaa, 5-6 USAssa, 5-6 Euroopassa ja muutama Aasiassa. Nämä noin 14 rahoituslaitosta, joista uskon, että ne eivät ole pystyneet, tai joita ei voida päästää kaatumaan, jotka käyvät suurinta osaa johdannaiskauppaa. Ja vain suuremmalla pääomalla voidaan vähentää riskiä. Näitä diilereitä, pitää säädellä niin, että tarvitaan, heiltä edellytetään tietyt standardit markkinoiden suojelemiseksi ja myös dokumentaatio pitää vakioida niin, että erilaiset yksityiskohdat nettauksesta ja, ja erilaisista sopimuksista ovat kautta linjan samanlaisia, jolloin riski myös pienenee. Ja sitten näiden diilereiden osalta on hyvin tärkeää myös, että edellytetään kirjanpitoa, kirjanpidon avoimuutta näissä säilytyspaikoissa, koska USAssa ja Euroopassa pitää saada tietää, mitä näiden diilereiden kirjanpidossa on. Ja sitten tarvitaan lisää avoimuutta ja se tarkoittaa sitä, että edellytetään että nämä transaktiot käydään säädellyillä markkinoilla. Teillä Euroopassa tämä otetaan esille loppuvuodesta, kun ryhdytte käsittelemään näitä selvityskysymyksiä ja pääomakysymyksiä, mutta tässä hetkellä tämä, vain tämä läpinäkyvyys auttaa riskin pienentämisessä näiden säätelijöiden, säätelijöiden kannalta avoimuus on tärkeää myös hinnoittelun ja riskin vähentämisen osalta avoimuus on tärkeää. E, ainakin meillä USAssa e, puhuimme niin kutsutuista toksisista varoista, joille ei löydetty, joita ei voitu hinnoitella. Ja ainakin meidän pelastuspaketeissa 700 miljoonaa dollaria tuli, e, tai meni ylimääräistä, koska ei pystytty hinnoittelemaan näitä toksisia varoja. Eli avoimuuden lisääminen on tärkeää kirjanpidon ja raportoinnin osalta, mutta se ei riitä. Ja senpä takia odotan meidän kongressin ja sitten täällä Euroopan mm, pyrkimyksiä tämän avoimuuden täydentämiseksi. Selvitysyhteisöt, clearinghouset, jotka itse asiassa 1800-luvulla jo keksittiin sekä USAssa että Euroopassa, toimivat toimi, äh, välittäjinä ja takaavat molempien puolien velvollisuudet. Clearinghouse-selvitysyhteisö on kestänyt kaikki myrskyt, suuren laman USAssa, pankkien konkurssit, kaksi maailmansotaa ja vuoden 2008 finanssikriisin joten veronmaksajien rahat menivät pankkien pelastamiseen AIGssä, mutta mikään veronmaksajan raha ei kuitenkaan kohdentunut näiden clearinghouse-yhteisöjen pelastamiseen. Ja niiden kautta pystytään myös johdannaismarkkinoilla vähentämään riskiä kun ne otetaan mukaan diilereiden vaatimuksiin ja sitten avoimuuteen. Minä uskon, että meidän pitäisi nyt välttää sitä, että näitä, äh, näitä selvitysyhteisöjä sijoitetaan maantieteellisesti keskitetysti, koska se vähentäisi tehokkuutta pääomamarkkinoilla tärkeintä on varmistaa, että säätelijät äh, USAssa ja Euroopassa saavat käyttöönsä clearinghouse-yhteisössä olevat tiedot ja että ne ovat riittävän äh, vahvoja säätelijöiden rinnalla riskien vähentämisen parantamiseksi. Ja tässä vaiheessa, jos voisin lisäksi puhua muista erikoisasioista, nimittäin luottotappio, swapit, tämä diilereiden sääntely, avoimuuden lisääminen ja standardoitu selvitys voisivat vähentää huomattavasti riskiä myös OTC-johdannaismarkkinoilla, mutta tämä ei välttämättä liitä. Niin kutsutut luottotappiosvopit ovat hyvin, tärkeitä, ovat hyvin omalaatuisia, jotka välillä vaikuttavat vakuutuksilta, välillä erilaisilta arvopapereilta tai, tai muilta. Ja meillä nyt tärkeintä on, että pääomavaatimukset – pankeille. Niissä pitää ottaa huomioon, että ne, nämä tuotteet ovat samantyyppisiä kuin vakuutukset. Suurin tai useimmiten näiden luottotappio swappien laatijat tuovat mukaan jonkun bonuksen, mutta sitten sattuu jotain, yritys menee konkurssiin ja tarkoitetaan, että tapahtuu jotain merkittävää, jossa pitäisi pääomaa olla riittävästi, kun vakuutustakuita Hyvin usein pankit käsittelevät näitä eri tavalla. Mutta lisäksi on myös kysymys siitä, voidaanko, näitä CDS-tuotteita käyttää markkinoiden manipuloimiseen. Ja siitä on käyty, käyty paljon keskustelua Euroopassa. Meillä USAssa on katsottu tätä kysymystä ja päädytty seuraavaan johtopäätökseen. Markkinoilla on suojaajia, jotka tapaavat markkinoilla, suojaavat spekuloitio esimerkiksi katsovat, mihin suuntaan öljyn hinta liikkuu. Mutta hyvin usein markkinoita pitää suojata manipulaatiota vastaan ja me haluamme et sen, että säätelijä ja tämä meidän komissiomme voivat suojata petoksia ja manipulaatiota vastaan näillä markkinoilla, näillä CDS-markkinoilla ja myillä, muilla johdannaismarkkinoilla myös. Ja samanlaisia suoja toimia meillä on myös arvopaperimarkkinoilla. Mutta me haluamme myös suositella sitä, että tämä arvopaperi ja, ja, ja pörssikomissio pystyy asettamaan niin kutsuttuja positiolimettejä, jotka siis rajoittavat liikkeelle laskejan limittiä. Jos joku laskee arvopapereita, johdannaisia tai CDS-tuotteita markkinoille, niin markkinasääntelijä saattaa pystyä asettamaan limiitin. Mutta meillä edustajan huoneessa ei saatu aikaan riittävä, riittävästi lakialoitteeseen tämän tyyppistä sanamuotoa, mutta katsotaan mitä kongressissa tapahtuu. Me olemme puhuneet yritysten, elinkeinoelämän kanssa ja pankkien kanssa, jossa sanotaan, että näin olisi hyvä, mutta eikö meidät voisi vapauttaa? En tiedä, tapahtuuko näin Euroopassakin. No ainakin meillä Jenkeissä näin. Näin. Mutta uskon, että meidän täytyy tuoda mahdollisimman monet sopimukset tähän keskitettyyn selvitykseen ja näihin avoimiin kauppapaikkoihin. Ja yritykset ja rahoituslaitokset, jotka haluavat loppukäyttäjä vapautuksia, ovat tuoneet esille niitä, lisäävätkö nämä kustannuksia ja niin edelleen mutta minä uskon, että kustannukset ovat mukana jo näissä johdannaissopimuksissa, mutta loppukäyttäjillä on tietenkin erilainen mielipide. Mutta jos jätetään vapautukset tai poikkeukset sisään, niin se heikentää tämän uudistuksen tehokkuutta. Ja me olemme jo 2008 nähneet sen, jos ei ole uudistusta, niin, niin sitten veronmaksajat joutuvat pankkeja tukemaan. Eli täällä on, mutta minä uskon, että meidän pitäisi katsoa USAn kokemuksista, että tilastojen perusteella – diilereiden ja muiden kuin rahoituslaitosten väliset sopimukset esimerkiksi tuotantopuolella edustavat vain 9 prosenttia kaikista toimista, vai 57 prosenttia kaikista rahoitustapahtumista on, on diilereiden ja rahoituslaitosten välillä, joka tarkoittaa sitä, että nämä, nämä tapahtumat pitää saada mukaan säätelyn piiriin. En ymmärrä, miksi pankkien ja esimerkiksi hedge-rahastojen ja vakuutuslaitostojen väliset toimet pitäisi jättää ulkopuolelle tai transaktiot pitää jättää ulkopuolelle mm, tällä hetkellä. Nyt sitten esimerkiksi pankin ja jonkun eh, esimerkiksi lentoyhtiön väliset eh, transaktiot jätetään ulkopuolelle. Täällä on aika paljon varmaan lobbajia, joten en aio tämän yksityiskohtaisemmin asiaa käsitellä. Ja sitten lopuksi haluan mainita vielä johdannaisista ja siitä, miten valtiot voivat käyttää OTC-johdannaisia. Monet asiat nykyisissä verojärjestelmässä eivät mitenkään liity johdannaisiin, se esimerkiksi mitä Kreikassa tai muualla tapahtuu, eivät liity siihen, mutta johdannaiset ovat jossakin mielessä olleet mukana ja, ja, ja lehdistössä on näkynyt, että maat ovat ehkä käyttäneet tämmöisiä johdannaissopimuksia ää, ää, käydäkseen niin kutsuttuja markkinoiden ulkopuolisia off-market toimia. Ja johdannainen on useiten käytetty riskiä vastaan, mutta ainakin lehdistöstä näkyy, että esimerkiksi Kreikassa muutama vuosi sitten oli tämmöinen miljardin dollarin laina ikään kuin puettu johdannaisen muotoon. Tästä voimme esimerkiksi kokouksen jälkeen jutella, minulla on siitä lisätietoa. Mutta tässä uudistuksessa tällaisten pörssin tai markkinoiden ulkopuolien toimet voitaisiin saattaa keskitetyn selvitysyhteisön piiriin. Ja tässä tapauksessa ei voida tällaista miljardin dollarin lainaa piilottaa minnekään. Ja jos jostain syystä tällainen toimi olisi sitten äh, kahdenvälinen tai muuten, niin silloin säätelyviranomaisella pitäisi olla valta tutkia äh, ja esimerkiksi esittää tällaiselle markkinoiden ulkopuoliselle toimijalle niin korkeat pääomavaatimukset, että, että äh, niitä ei pystyttäisi entiseen tapaan suorittamaan. Ja tämän takia tarvitsemme uudistusta, jonka taustalla on kansainvälinen yhteistyö. Ja uskon, että me olemme samalla linjalla molemmilla puolilla Atlanttia, vaikka poliittiset järjestelmät ja, ja, ja historia on meillä erilaiset. Kysymys on, miten voimme vähentää riskiä kansalaisillemme ja miten voimme lisätä avoimuutta. Ja, ja OTC, johdannaismarkkina on erittäin monimutkainen markkina-alue, mutta me pystymme varmasti tämän vuoden loppuun mennessä saamaan aikaan jotain, jotta kansainväliset pankit eivät ole enää veronmaksajille niin suuri riski. Jos jotain kysyttävää on, niin mielellään vastaan niihin. Kiitos. Um. Thank you very much. That was uh, Kiitoksia. Tästä oli kovasti apua. Ja täällä on jo aika moni nimi listalla. Haluatte esittää teille kysymyksiä. Ja ehkä otamme yhden kysymyksen kerrallaan. Meiltä alkaa aika loppu. Sitten kun aika alkaa loppua, niin otamme kysymykset sitten yhdessä paketissa. Tällä hetkellä listalla on Bullman, Wolf Klintz, Kay Swinburne, Arlene McCarthy, Pervenche Beres, um, Pascal Camper has just signaled. Anybody else? Um, Okay, uh, Antolin Sanchez prisado Mrs. Podimata, Catherine Styler, Sven Giegold. Anybody else? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Vicky Ford. No niin. Eli ehkä sittenkin kaksi kysymystä kerrallaan tässä aluksi. Eli Liisi, sinä saat ensimmäisen puheenvuoron, hyvä. Suuret kiitokset. Kiitos siitä, että olette tullut tänne. Kiitokset tästä hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Minun kysymykseni on oikeastaan aika yksinkertainen. Te mainitsitte ja on totta, että yritystoiminta ei tunne rajoja, maantieteellisiä rajoja, mutta nyt tämän kriisin jälkeen sekä Yhdysvaltojen että Euroopan puolella yritämme kaikki saada asiat kuntoon. Eikö teistä tunnu siltä, että meillä pitäisi olla vähän rakenteellisempi keino yhdistää hallintomenettelyjämme yli Atlantin, koska kummallakin puolella Atlanttia nämä menettelytavat ovat hyvin monimutkaisia. Meidän pitäisi varmistaa se, että me kohtaamme toisemme jollakin tasolla, emme luo sääntelyllä jonkinlaista epätasapainoa, kun yritämme saada sitä voimaan. Nyt joko hoidamme tämän asian kuntoon tai sitten se jää tekemättä kokonaan. Haluaisin kuulla teiltä, minkälaisia yhtenevyyksiä, yhteyksiä rakenteissa voisi olla niin, että meillä olisi yhdenmukainen ja johdonmukainen uusi sääntelypuitteisto ja valvontapuitteisto johon kuuluisi myös Basel-komitean loppupäätelmien hyväksyminen ja myös muut kansainväliset sitoumukset. Siinä kysymykseni. Kiitoksia. Got quite a lot, so if you can hold that in your mind. Um, then... aika paljon, eli toivottavasti muistatte nyt sitten kaiken. Sitten Udo, ehkä seuraava. Uh, Mr. Gensler, thanks for coming. Kiitoksia Gensler, että olette paikalle sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi ja kiitoksia tästä avomielisestä tyylistä, jolla tulitte puhumaan tänne näistä kysymyksistä. Te totesitte, että on yhtäläisyyksiä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, ja yksi yhtäläisyys on se, että kaikki toimijat katsovat, että muide, muita toimijoita pitäisi säännellä, mutta ei heitä itseään. Ja sitten toinen asia, joka meillä on yhteinen tällä hetkellä, on se, että hyvin paljon keskustellaan sääntelyuudistuksista mutta sitten kun ruvetaan käymään täsmällisesti asioita läpi, niin sanotaan, että ei, no tätä on liian vaikea säädellä ja sitä ei voida tehdä. Eli ensimmäinen kysymykseni, millainen tämä Yhdysvaltojen paketti tulee olemaan sen jälkeen, kun se on lähtenyt senaatista? Miltä uskotte sen näyttävän? Ja toinen kysymys. Te hyvin innoittavasti puhuitte sääntelijän roolista. Onko sääntelijä teidän suunnitelmassamme, teidän käsityksenne mukaan, instituutio, joka soveltaa hyvin tiukkoja velvollisuuksia, vai onko sääntelijä joku, jonka pitää olla joustava toimijoiden ja ehtojen suhteen tiettynä aikana, jotta voidaan tehdä ero esimerkiksi rajoitusten osalta, joita markkinoille määrätään. Euroopassa huhutaan ja hyvin paljon on keskusteltu siitä, että kun säädellään Tehän puhuitte näistä hyödykkeistä. Eli millainen sääntely kannattaa, mikäli hyödykkeet jätetään pois? Um, I thank you for uh, those uh, very good... Kiitos näistä kysymyksistä. Niin kansainvälisen yhteistyön kysymyksessä uskon, että me olemme nyt edistyneet hyvin äh, Atlantin molemmilla puolilla. Mutta kysymys tuli myös siitä, miten tätä yhteistyötä voimme jatkaa. Mutta ainakin sisällöllisesti uskon, että me olemme suurin piirtein samoilla, eli enemmän pääomaa näille räätälöidyille tuotteille tarvitaan. Ja varmasti jatkossa tarvitsemme sitä, että ainakin USAssa lainsäädäntö ja vastaavasti mitä täällä hyväksytään antaa mahdollisuuden säätelijöille saada tietoa puolin ja toisin. Jos meillä on olemassa joko clearinghouse, säilytysyhteisö tai, tai äh, säilytyspaikka äh, USA, joka kerää tietoa, niin se tieto on hyödyllistä myös Euroopalle. Ja kun olemassa olevia diilereitä on noin 14 maailmanlaajuisesti, niin ehkä pariisilainen tai brysseliläinen tai lontoolainen säätelijä tarvitsee tietoa, tietoa sitten myös Atlantin tuolta puolen. Tämä on hyvin kriittinen ja se liittyy myös siihen kysymykseen, jota tässä tuli esille, että uskon, että säätelijät tarvitsevat myös joustavuutta. Pitää olla toisaalta tietyt tiukat säännöt, joilla edellytetään näiden transaktioiden ja, ja pääoma, pääomaedellytyksiä, mutta ainakin USAssa säätelijä voi osallistua valvomaan jonkun clearinghousein riskin valvontaan eli siihen, mitkä transaktiot nyt sisällytetään selvitysyhteisön piiriin. Minä olen ainainen optimisti ja uskon, että presidentti tulee allekirjoittamaan äh, lain myöhemmin tänä vuonna. Meidän poliittinen prosessimme, ehkä tunnette sen, vaikuttaa hitaalta, mutta se on demokraattinen ja näin me USAssa asioita hoidamme. Mutta uskon, että tämä säätely laki saadaan hyväksyttyä tämän vuoden loppuun mennessä. Konsensus on siitä, että näitä diilereitä valvotaan, edellytetään korkeampaa pääomaa ja sitten näitä säilytyspaikkojen eh, tietoa levitetään, mutta myös konsensus on siitä, että edellytetään näitä, tätä keskitettyä selvitysyhteisöä, mutta nyt sitten per, eh, suuri keskustelu käydään siitä, miten loppukäyttäjien osalta voidaan tehdä poikkeuksia. Eh, yhtei, suuret yhtiöt, elinkeinoelämä on tehnyt paljonkin loppausta asian eteen, ja nyt sitten katsotaan, mikä lopputulos tulee olemaan. Mm, mä toivon, että, tai uskon, että tästä käydään vielä kuukausia keskustelua. Sitten tämä avoimuus kaupankäyntivaatimuksissa on mukana meidän lakiehdotuksessamme mukana myös G20 johtopäätöksissä. Wall Street on allerginen tälle ajatukselle. Sen verran voin sanoa. Varmasti tiedätte, mitä tarkoitan sanana allerginen. Ja koska tässä nyt siirretään ikään kuin tietohyötyä, äh, tässä nämä rahoitustoimijat Euroopassa ja USAssa pelkäävät sitä, että tieto siirtyy sitten myös suurelle yleisölle. Mut, äh, ai niin, sitten hyödykkeestä vielä oli kysymys. Niin hyödykkeet pitää saada mukaan tähän uudistukseen. Me otimme mukaan hyödykkeet johdannaiset jo 20-luvulla, mutta ne olivat silloin pörssissä käytäviä pörssissä käytävää hyödykekauppaa. Ja itse asiassa siihen aikaan sitä, siitä, niistä ei voitukaan käydä kauppaa pörssin ulkopuolella. Nyt meillä on olemassa tämmöisiä off-exchange-tuotteita, maataloustuotteet, öljy ja niin edelleen. Ja nyt sitten tämä meidän komissio haluaa mukaan myös nämä positiolimitit, jotta voidaan suojata yleisöä ja koska nämä tuotteet eivät, niitä ei voida loputtomasti lisätä. Ja senpä takia hyvin usein sitten tulee tällaista kuppikuntaisuutta ja, ja manipulointia. Um, Kiitoksia. Sitten Wolf. Kiitoksia. Niin, me varmasti ajamme samaa tavoitetta. Enemmän avoimuutta, alhaisemmat riskit, petosten ja manipulaation poistaminen ja niin edelleen. Sehän tässä on ajatuksena. Kun muistelen edelliskertaa, jolloin jotkut tämän valiokunnan jäsenet tapasivat Washington DC:ssä vastapuolensa, me puhuimme vastakkaisista selvitys tahoista. Ja silloin hän, siltä puolelta reagoitiin vähän kielteisesti tähän ajatukseen ja sanottiin, että se olisi lähes tulkoon sodan julistus. Minä nyt vähän liioittelen. Näin oli siis puolitoista vuotta sitten. Hän ei pitänyt ajatuksesta ollenkaan, koska pelkäsi, että jotkut niistä yrityksistä, jotka tällä hetkellä toimivat Yhdysvalloissa, siirtyisivätkin Eurooppaan ja jäisivät tänne. Joten kysymykseni kuuluu, mikä on muuttunut, mikä on saanut hänet muuttamaan mieltään? Se ensimmäisenä seikkana. Ja sitten toisena. Teitte aivan selväksi, että rahoitusmarkkinoiden keskinäinen kytkentä edellyttää, että meillä on globaali lähtökohta koko alan säätelyyn. Muutoin me luomme kilpailun vääristymistä, me luomme kilpailuun mielivaltaisen toiminnan mahdollisuuksia ja muita sellaisia, joita ei haluta. Kun me ajattelemme tätä koko toiminnan kokoluokkaa, 600 triljoonaa dollaria. Minusta ainakin se osoittaa, ettei meidän tarvitse pelkästään säädellä tätä kunnolla, vaan meidän on syytä myös varmistaa, että toiminnan kokoluokka pienenee, laskee, koska hyvin suuri osa tästä on pelkästään spekulointia luonteeltaan. Ei millään tavalla saa mitään talouden aikaan hyväksi. Jos minulla on auto, haluan olla vakuutettu onnettomuuksien varalta, mutta jos minulla ei ole autoa, minä en tarvitse myöskään autovakuutusta. Miksi me hyväksymme sen, että on ihmisiä, jotka ostavat CDS: CDSiä sellaista varten, mitä heillä ei ole? Heillä ei ole yhtään Kreikan valtion joukkovelkakirjaa, mutta he haluavat suojautua Kreikan romahdukselta. Ja minusta tässä ei ole järkeä. Kysymys kuuluu, pitäisikö mennä pidemmälle ja varmistaa se, että tämän tyyppiset yritykset katoavat. Ja viimeinen seikka koskee tätä keskitettyä selvitystoimintaa. Te varmasti ajattelitte samansuuntaisesti jo. Jos nämä rahoituslaitokset todella valvovat koko toimintaa ja mainitsitte, että niitä on 10-14 koko maailmassa, eikö näille ole osakkeenomistajia näille selvityslaitoksille? Jos ei ole, niin ei tässä mitenkään voida päästä eteenpäin. Kiitoksia. No niin, melkoinen kysymys ja varmaan kohta tulee toinen. Kei, ole hyvä. Yritän puhua lyhyesti, mutta tämä on minulle läheinen aihe ja olen välillä aika turhautunut. Tämä keskustelu, johon viittasitte, omalla alueellani on yrityksiä maaseudulla, jotka ovat hyvin pieniä ja joilla on hyvin pienet voittomarginaalit. Ja jos siellä ei pystytä vastaamaan kilpailukykyisesti näihin riskeihin, niin silloin ne kaatuvat. Yksi niistä tekee kolikkoja ympäri maailmaa ja viimeinen asia, jota siellä halutaan tehdä, on se, että tulisi kilpailua muista kilpailuista, joten siellä käytetään näitä riskin välttötoimia monilla tavoilla ja kaikki suojataan, mikäli se on mahdollista. No, kommentti, joka tehtiin, on se, että niille ei pitäisi myöntää mitään poikkeusta, ja jos sellainen myönnetään, siellä pitäisi olla suurempi pääomavaatimus ja pankki, joka tuottaa näitä tuotteita, sillä olisi korkeampi vaatimus. Ja olen aika huolissani siitä. En nyt näe mitä eroa on sillä, että johdannainen, joka käytetään hedging-tarkoituksiin toiminnan suojelmaksi, mikä on se ero? Jos tämä suhde pankkiin on se, että pankki tarjoaa palveluita asiakkaille, mitä väliä sillä on, mitä välinettä myydään, mikäli se vastaa näitä tarpeita ja vähentää riskejä. Eli ehkä nämä yritysloppukäyttäjät, kaikki pannaan yhteen pakettiin, vaikkakin ne käyttävät, ne ovat erityisessä suhteessa pankkinsa kanssa, ja pankkihan on siellä palvelemassa reaalitaloutta. Eli meidän täytyy varmistaa, että nyt ei vedetä jarrua päälle, mitä tulee näiden yritysten reaalitalouden elpymiseen. No sitten yhteensopivuus CCPn osalta. Pitääkö meidän sallia se, että nämä asiakkaat saavat käsinsä kaikki CCPt sen sijaan, että olisi CCP-siiloja, joissa asiakkaat eivät voi liikkua eri foorumien välillä. Eli olemmeko luomassa korkeampia riskejä jos kun meillä ei ole yksittäisiä ccp joiden välillä ei ole mitään yhteyksiä. No sitten hiukan provosointia. Tulevaisuudessa mihin mennään? Miksi jättää tämä pelkästään johdannaisiin? Miksemme vaadi avoimuutta kaikkien rahoitusvälineiden osalta, mikä pelkästään johdannaisten? Oli hiukan liikaa keskittyneitä yhteen Osa se on suuri osa, mutta se on kuitenkin vain yksi väline. Miksi olisi avoimuutta koko markkinoilla? mihin Yhdysvallat aikoo siirtyä sitten jatkossa? Uh, Erinomaisia kysymyksiä kaikki. Koitan nyt saada kaikkiin vastattua. Aloitan, aloitetaan tästä loppukäyttäjäkysymyksestä ja sitten tähän keskitettyyn selvitykseen. Niin loppukäyttäjä, olemme samalla linjoilla kysyjän esi- kysymyksen esittäjän kanssa siitä, että loppukäyttäjien pitää pystyä suojata transaktionsa ja me haluamme tietenkin edistää taloudellista toimintaa, mutta samalla pitää riskiä, systeemistä riskiä vähentää. Minä uskon, että jos on olemassa jonkun näköinen standarditransaktio, jolla pystytään vähentämään riskiä, niin se tapahtuu keskitetyn selvity- selvitysyhteisön kautta. Mutta niin kuin tämä kolikon tekijä, johon, johon viittasit ja, ja, ja ylilyöntiin. Mutta clearinghouse-ideologia on se, että järjestelmässä on enemmän riskiä, mutta tällainen, ö, tällaiset pienet kaupankäijät, että ei ei kuitenkaan suljeta pois tämmöisiä pieniä toimijoita tällaisten suurten vakuutuslaitosten kustannuksella. Ja tämäkin pieni kolikko Äh, kolikkokauppias, josta puhuitte, äh, heiltä laskutetaan luotosta. Ja jos on jotain äh, yli, ylimenevää, limitin ylimenevää, niin silloinhan joutuu maksamaan. Meillä USAssa varmasti tulee joitakin poikkeuksia tiettyjen loppukäyttäjien osalta, ainakin näin näin senaatissa keskusteltiin, mutta toivomme, että se on alle kymmenen prosenttia markkinoista eikä 6-70 prosenttia. Nyt sitten kysymys keskitetystä clearinghouse-järjestelmästä. Me uskomme, että meillä pitää olla tämmöinen open access-järjestelmä tai lähestymistapa ja tämä selvitysyhteisö pitäisi olla täysin avoin. Se ei tarkoita täyttä yhteen toimivuutta, mutta se tarkoittaa sitä, että selvitysyhteisön pitää kaikista säädellyistä kauppapaikoista hyväksyä kaupankäyntiä. Ja se on erilainen lähestymistapa kuin täällä futurimarkkinoilla, joka on hyvin vertikaalinen markkina. Me uskomme, että clearinghousein johto pitäisi olla hyvin, tai hallinnointi pitäisi olla hyvin avointa Eh, koska kysyttiin siitä, pitäisikö sen omistajuutta rajoittaa. Tärkeintä on se, että säätelijät pystyvät valvomaan tätä hallintoa ja eh, suojaamaan yleisöä eh, korkoriskeiltä niin, että pelkästään diilerit eivät johda näitä selvitysyhteisöjä vaan täytyy katsoa, miten sen johtoryhmät ja, muut toimijat tasapainotetaan. German, puheenjohtaja Frank on saanut viime vuonna aikaan hyvinkin historiallisen lakiesityksen läpi. Ja puolitoista vuotta sitten, kun keskusteltiin Washingtonissa siitä, on menty eteenpäin ja saatu aikaan hyvinkin vahva, vahva lakiesitys ja lainsäädäntö ja siihen on otettu, tullaan ottamaan varmasti mukaan lisääkin tuotteita. Ja se, että tämmöinen clearinghouse pitäisi olla jossain maassa tai jossain kaupungissa, ei ole meidän mielestämme tällä hetkellä mikään hyvä ehdotus. Täällä puhuttiin CDS, eli luottoriski johdannaisista, niin niihin liittyy, näihin CDS-johdannaisiin liittyy hyvinkin erikoisia piirteitä, esimerkiksi siten, miten äh, maa tai, tai liikkeellelaskija voi käyttää sitä luottoonsa piilottelemiseksi. Esimerkiksi USAssa me lähestymme kysymystä niin, että markkinasäätelijät pystyvät valvomaan ja myös säätelemään manipulaatiota näiden CDS-johdannaisten kaupassa. Minä en ole edes varma, miten tällainen järjestelmä teknisesti toimisi, mutta me pyrimme noudattamaan sitä periaatetta, että tällainen suora kielto on vaikea valvoa ja, ja, ja ennen kuin siihen päästään, niin on paljon esteitä. Joten me haluamme, että speku, eh, eh, markkinoita suojataan manipulaatiota vastaan mutta luonnollisesti se tulee osana esille myös meidän lakiesityksessämme. Luulen, että kaikki kysymykset tuli vastatuksi. Nämä ovat siis niitä positiolimiitit. Eli oliko ne jo, oliko niistä päätetty jo aluksi? Ja sitten yksi kysymys, johon et, ette vastanneet, eli nämä 600 triljoonaa, ja kuinka paljon tähän liittyy spekulaatiota. Niin, tosiaan tässä oli kysymys myös siitäkin, että miten pitkälti edellytämme avoimuutta. Positiolimiteistä, niitä on käytetty jo 1930-luvulta maatalous- ja muissa hyödykkeissä, ja ne perustuvat tiettyyn kaavaan, joka on luotu varmistamaan se, että tässä on osapuolten moninaisuus. Eli meillä on tietyt kiinteät luvut, ja kaikki tietävät, mitkä nuo luvut ovat. Tässä yhteydessä meidän komiteassamme on luotuna säätöjä niin, että meillä on paljon myös delegoitua valtaa viranomaisille Yhdysvaltoissa. Tästä 600 triljoonan dollarin markkinasta en tiedä, kuinka suuri osa tästä on spekulaatiota, enkä usko, että kukaan muukaan tietää. Sehän tässä on osa haasteistamme. Tämä on melkoinen tumma, synkkä valtameri koko markkina-alue, ja meidän on saatava siihen valoa ja avoimuutta säätelijöiden puolelta, jotta voimme vastata tällaisiin kysymyksiin, joita te esitätte. Mm, varmasti spekulanteilla on oma roolinsa markkinoilla, mutta emme tiedä tätä kokonaisvaikutusmäärää. Ja kun vaadimme avoimuutta ja kuinka pitkälle menemme, niin johdannaismarkkinat ovat nyt hyvin vaikutusvaltaiset ajatellen kaikkia veronmaksajia ja myös tuo rahan lyöntilaitos, paja, jonka mainitsitte omalla alueellani. On hyvin hankalaa saada tämä kaikki avoimeen elektroniseen kaupankäyntiin. Meillä on tämä Yhdysvalloissa olemassa jo arvopapereille ja futureille ja uskomme, että tämä on seuraava kriittinen askel. Voidaanko tätä sitten ehdottaa muillekin markkinoille ehdottomasti, mutta tämä on varsin kriittinen seikka ja hyvin oleellinen keskeinen tekijä koko kriisissä. Thank you very much. Kiitoksia. Alin ja sitten Pervanche. Alin, ole hyvä. Niin, halusin kysyä tämmöisen filosofisen kysymyksen. Mainitse te, että tämä uudistus on nyt käynnissä, mutta Wall Street vaikuttaa keskusteluihin ja haluaa saada poikkeuksia. Ja on hyvä, että olette äh, olette optimistinen, koska Wall Street käytti 340 miljoonaa dollaria spekulo- äh, anteeksi, lobbaukseen ja 42 miljoonaa dollaria myös sitten senaatin puolen. En oikein usko tähän optimismiin, mutta kysy, kysymys sitten näistä CDS luottoriskijohdannaisista. Uskotteko tämmöiseen pelkkien CDS-johdannaisten äh, kauppaan? Onko se tällainen keskittymä, äh, pienten pankkien keskittymä äh, käytäntö, koska te puhuitte näistä riskeistä ja siitä, että on sopivaa että markkinoilla on pieniä investointipankkeja, jotka tekevät itse omat arvionsa ja, käyvät kauppaa CDS-johdannaisilla. Onko teillä tutkimusta tältä alalta? Ehkä siitä nyt voitaisiin ainakin aloittaa. Merci, moi j'avais la, la même question Kiitoksia, minulla oli sama kysymys kuin Arlinilla. Kun ajatellaan, kuinka tärkeää on hoitaa näiden varojen käyttöjä, kongressin kannalta, mutta sitten on myöskin 4 miljardia kymmenen vuoden aikana tällainen lukema. No ongelma on sama. Jokaisella on oma käsityksensä demokratiasta, mutta kyllähän tästä nyt näkee selvästi, että vaikeudet saada esiin tiettyjä asioita kongressissa liittyvät myöskin näiden lukemien todellisuuteen. Kolme kysymystä. Ensinnäkin Euroopassa siitä lähtien, kun meillä on ollut pankkien tukijärjestelmä ei ole tehty kovin paljon mitään. Ei kovin paljon enemmän kuin tekään, mutta yksi asia on tehty. Olemme edistäneet säätely- ja valvontakysymyksiä. Se nyt on saatu sentään aikaiseksi. Ja kun katsotaan nyt Yhdysvaltojen tilannetta, teillä ei ole samanlainen lähtökohta, mutta tässä on nyt puhuttu tästä spagettilautaselistä ja se nyt on tässä. Eli miten tämä spagettilautanen nyt sitten toteutuu? No en nyt tee mitään elintarvikevertauksia tässä kysymyksessä, mutta miten kuvittelette, että tällä asialla edetään? Sitten, millä tavalla arvioitte ehdotuksia, joita Obama on tehnyt äskettäin liittyen sitoumuksiin G20-ryhmässä? Minä katson, että G20-ohjelma on tehty yhteistyössä kummallakin puolella Atlanttia, ja siellä haluttiin vahvistaa omien varojen järjestöjä. Se nyt varmaan ei ole kongressillekaan mikään yllätys. Eli miksi tämä kohta ei ole asia, jota oltaisiin uudistamassa Yhdysvalloissa. Ja tässähän on nyt tehty täyskäännös aikaisempiin johtopäätöksiin nähden. Eikö näitä ollut ajateltu aikaisemmin vai katsoiko tätä, että tämä ei ole tarpeellista yhteisellä esityslistalla? Ja sitten kolmas kysymys. Mitä tulee näihin CDS-luottoriskijohdannaisiin, Hyväksyttekö sen, että luodaan, mehän olemme hyväksyneet, mutta täytyy katsoa, että se olisi hyödyllinen ja välttämätön, että siis olisi EU-ssa olemassa, erityisesti euroalueella, CDS-kompensaatiojärjestelmä. Kreikan osalta olemme hiukan hukassa, koska ilmeisesti haluttiin puuttua näiden luottoriskiohjelmaisten markkinoihin, ja te olitte ainoa viranomainen, jolla oli tietoa näiden markkinoiden toiminnasta. Eli millä ehdoilla suostutte toimittamaan tietoa näistä transaktioista ja siten millä tavalla voitaisiin luoda tällainen kompensaatiojärjestelmä Eurooppaa, kun ajatellaan Euroopassa toteutuneita transaktioita ja missä, e-, millä ehdoilla suorutta antamaan tietoja siitä, mitä on tapahtunut markkinoilla, näillä luottoriskioina markkinoilla. Kiitos. Um, I, I thank both members who... Kiitän kumpaakin näistä jäsenistä, jotka esittivät varsin filosofisia kysymyksiä. Minä olen luonnoltani vähän optimistinen. Tyttäreni ovat paikalla, he voivat vahvistaa tämän, mutta minusta me elämme näissä demokratioissa, joissa kukin saa tuoda asiansa esille. it's the battle. No, I, I cannot say it in English, so I have to give up. Here, I have it. C'est le pot de fer contre le pot de terre, hein? Siis parakattilaa vastaan. We didn't get anything. You have to try it in English. It's an unfair competition. You... Se, se on, siis e, se on epäreilua kilpailua ja kaikilla ei ole pääsyä kongressin jäseniin. On investointipankkiireja ja toisaalta on sitten taas tavalliset ihmiset. There is some truth to what the No, onhan tässä tietysti oma totuutensa siinä, mitä parlamentin jäsen toteaa, että Wall Streetillä on paljonkin voimavaroja ajaa omaa asiansa ja usein Main Streetillä ei niinkään ole. Mutta mitä me olemme ajaneet CFTS, CFTCssä on se, että Wall Street petti yleisönsä, eikä vain Yhdysvalloissa, vaan ihan maailmanlaajuisesti. Uskon, että tämä on vahvasti ymmärretty myös meidän kongressissamme Yhdysvalloissa. Emme ehkä saavuta kaikkea sitä, mitä presidentti on pyytänyt. Todennäköisesti emme saa aikaan edes kaikkea sitä, mitä itse olen halunnut tavoitella, mutta varmasti otamme merkittävän askeleen eteenpäin laskemalla riskiä johdannaismarkkinoilla. Minä olen siis optimisti. Mitä tulee näihin CDS-luottoriskijohdannaisten tilanteeseen ajamme vahvaa pakettia, jossa säännellään diilereitä ja otetaan huomioon nämä transaktiot ei pelkästään selvitysyhteisössä, vaan huolehditaan siitä, että nämä transaktiot ovat julkisesti nähtävillä. Lisäksi markkinoiden säätelijät voivat asettaa positiolimiittejä ehkä voidaan tehdä ero sen suhteen, onko olemassa tällainen varsinainen pein luottoriskijohdannaisille. En tiedä, miten se käytännössä saataisiin aikaan. Anteeksi, puhuin tässä nyt hiukan tällaista ammattislangia, mutta vaikka ne olisivat niin sanottuja naked CDS, tämä käsite, johon joku viittasi, ainakin meidän tutkimus näkemystemme mukaan tämä on lähtenyt liikkeelle jo vuosisata sitten, eli oikeastaan voidaan antaa tietynlainen vakuutus vain tietynlaiselle laivalle. Tämä on peräisin vanhasta Englannista. Kyse on spekulaattorien roolista markkinoilla. Se kaikki juontaa juurensa jo varmaankin Yrjö toisen ajoilta tai varhaisemmastakin. Mutta spekuloit ja siis markkinoilla on. Ja Yhdysvalloissa me pyrimme saamaan tiedot varmistamaan sen, että tiedot ovat kaikilla sääntelijöillä samaan aikaan avoimuutta niin, että suuri yleisö näkee transaktiot, kun ne tapahtuvat, ja annetaan myös säätelyviranomaisille nämä positiolimitit säätelyvälineenä. Se on eri asia kuin täysi kielto. Sitten muista kysymyksistä pyrin nyt vain varmistamaan tämän, kun tässä oli vähän muitakin näitä. Niin, en tietenkään voi kommentoida oikeusministeriön tutkimuksia. A, a conflict of interest. Eturistiriita. Oh, I think that I think. Yeah. Sorry. Well, sorry if, if the question could be answered. Eli jos tähän kysymykseen ei tule vastausta, koska haluan tämän vastauksen. Eli kysymys oli, katsotteko, että on eturistiriita suurien investointipankkien välillä, jotka toimivat näillä markkinoilla ja jotka saman aikaan arvioivat niitä? Anteeksi, en saanut edes selvää näistä omista muistinpanoistani. Minusta rahoitusalan keskittyminen, olipa kyse Wall Streetin keskittymisestä tai Euroopassa vastaavasta keskittymisestä, keskittyminen on huolestuttava ilmiö. Tämä keskittyminen johtaa yleisön kannalta riskeihin. Yksi merkittävä riski on se, että veronmaksajat joutuvat maksamaan näistä hyvin keskittyneistä epäonnistuneista toimista mutta on myös muita keskittymisen riskejä. Toinen mainittava riski on se, että markkinoiden hinnoittelu ei toimi tehokkaasti ja yksi niistä syistä, miksi minä voimakkaasti ajan näiden transaktioiden julkisuutta niiden tuomista avoimille kauppa-areenoille olisi se, että näin siirryttäisiin hyvin keskittyneistä markkinoista siihen, että suuri yleisö voisi olla mukana. Markkinatoimijoita voisi olla enemmän. Jotkut näistä markkinatoimijoista eivät ehkä nyt ole kykeneviä olemaan mukana. Joten olen huolissani keskittymisestä, en pelkästään luottoriskijohdannaisten markkinoilla, mutta luottoriskijohdannaismarkkinat ovat vielä keskittyneimmät. Ja viimeinen seikka tässä koko jutussa ovat selvitysyhtiöt. Tällä hetkellä ne ovat riippuvaisia näistä keskittyneistä toimijoista, rahoitusdiilereistä, CDS, luottoriskijohdannaisten hinnoittelussa ja muussa. Muutoin en aikonut nyt lähteä enempää tähän kysymykseen vastaamaan. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä tästä keskittymisestä kanssanne. Sitten kysyttiin presidentti Obamasta ja G20. Minä olen täällä kertomassa enemmänkin johdannaisista. G20-komitea esitti näkemyksensä johdannaisista Pittsburghissa viime vuonna ja tämä oli pitkälti kongressin puolella esillä myös, eli kuinka me valtuutamme tällaiset kauppafoorumit, kuinka valtuutamme keskitetyn selvitystyön. Ja tähän oli selkeätä vastustusta tietyiltä osapuolilta, kun tätä koitettiin viedä demokraattisen prosessin läpi. Olemme siis varsin sitoutuneita tähän. En nyt välttele tuota kysymystä hedge-rahastojen direktiiveistä. Se ei niinkään vain ole oman virastoni erityisala ja sitä, mitä me työstämme. Mutta katsotteko myöskin, että olisi hyvä, että olisi selvitysyhteisö myöskin Euroopassa näiden luottoriskijohdannasten osalta? Niin tosiaan näistä selvitysyhtiöistä tai yhteisöistä. Minusta on tärkeää varmistaa, että eurooppalaiset amerikkalaiset ja Aasian säätelijät saavat nähtäville selvitysyhtiöiden tiedot, missä ikinä ne ovatkaan. Jos me päädymme maantieteellisiin sijainteihin, yksi on Euroopassa, toinen Yhdysvalloissa, silti eurooppalaisten säätelijöiden pitää voida nähdä Amerikan tiedot. Jos me siis annamme tällaiset maantieteelliset valtuutukset, tästä ymmärtääkseni kaikki vielä keskustelette, tarvitaan silti jonkinlaista tiedonvaihtojärjestelyä, koska nämä suuret monikansalliset pankit eh, toimivat ja käyvät kauppaa muidenkin oikeusjärjestelmien alueella. Enkä usko, että selvitysyhtiön perustaminen johonkin tiettyyn eurooppalaiseen valtioon antaa pääsyn tiedoihin, kuten halutaan. Tämä säilytyspaikka, joka on ollut pitkälti keskustelun polttopisteessä luottoriskijohdannaisten kohdalla, ei ole mikään varsinainen kaupan säilytyspaikka Yhdysvalloissa. Meillä ei nimittäin ole mitään tätä koskevaa lainsäädäntöä. Sääntelijänä toimii selvitystaho, pieni pankki. Meillä ei oikeastaan edes ole selkeitä viranomaisia. Tällä hetkellä me joudumme käyttämään tietynlaista oikeudenkäyntimenettelyä saadaksemme nuo tiedot, ja se ei tietenkään ole houkutteleva vaihtoehto. Pascal, then. Kiitoksia Pascal ja sitten Katrin. Yes. I would like to go back to your proposal. Palaisin tähän ehdotukseen äh, liittyen näihin positiolimitteihin. Tällainen järjestelmä on jo käytössä tietyillä markkinoilla, esimerkiksi soja- ja maissimarkkinoilla Yhdysvalloissa – Voisitko kertoa hiukan konkreettisemmin siitä, miten se voisi toimia ja millainen viranomainen voisi tehdä päätöksen siitä, miten tätä pannaan täytäntöön Yhdysvalloissa kautta linjan ja niin edelleen. And Catherine. Sitten Catherine. Thank you Sharon and th- Kiitos Sharon ja kiitos tästä avoimuudesta ja, ja puheenvuorosta. Joku sanoi, että me emme opi menestyksistä, vaan, vaan epäonnistumisista. Onko nyt ollut jonkin näköinen kulttuurin muutos Wall Streetillä tämän kriisin seurauksena vai ollaanko vielä kaukana siitä, että riskit pitää ottaa vakavissaan? Nyt sitten kirjanpitostandardeista tällaiset maailmanlaajuiset vaatimukset kirjanpidolle eivät vielä ole ihan esityslistalla. Haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on niihin um, with regard to position limit. Niin näistä position koska meillä on nyt sitten valtaa soijan ja, ja, ja maissin osalta maataloustuotteissa, meidän komissiomme se FTC on esittänyt limiittejä ää, omistajille joko pitkän tai lyhyen tähtäimen futuurisopimusten omistajille. Nämä säännöt on asetettu ja meillä on tietty kerta, tai kertasumma limiitti vuositasolla. Ja tämän tarkoituksena on varmistaa, että markkinoilla on riittävästi toimijoita. Tässä ei ole mukana tällaisia tiettyjä hedge toimijoita, vaikka kyse on fyysisistä hyödykkeistä, koska nämä kohdistuvat nimenomaan spekulojiin. Nyt sitten CDS-johdannaisiin muualla. Meillä on sääntöjä, CTFC tai sitten arvopaperikomissio on säätänyt lakeja ja sääntöjä, joilla pyritään katsomaan eh, arvopaperijohdannaisten koko markkinaa on OTC-johdannaiset ovat vain yksi osa arvopaperikauppaa. Meillä on niin kutsuttuja single stock futuureita ja tällä hetkellä ei ole näistä säännöistä vielä päästy sisällöllisesti yksimielisyyteen, mutta kongressissa nyt on ainakin annettu mandaatti laatia sääntöjä. Nyt sitten Wall Streetin kulttuurista. Jaaha, No ainakin voi toivoa, että siellä kulttuuri on muuttumassa. Mutta minun 18 vuotta kokemusta Wall Streetiltä, niiden pohjalla voin sanoa, että siellä on paljon ammattilaisia, mutta he eivät silti ole täysin virheettömiä. Se on hyvin inhimillinen ja, ja, ja tuottolähtöinen ympäristö heillä on val, vel, valtuuksia, osakkeenomis, äh, anteeksi, velvollisuuksia osakkeenomistajia kohtaan ja tietenkin sitten heillä on tiettyjä kompensointia ja, ja, ja maksujärjestelyjä. Joten minun velvollisuuteni on nyt veronmaksajia ja yleisöä, ihmisiä kohtaan. Ja, ja siinä mielessä minun velvollisuuteni on täysin erilainen kuin Wall Streetin toimijoiden velvollisuudet osakkeenomistajia kohtaan. Tällä hetkellä ei saa tehdä tai se, sekoittaa asioita ja sanoa, että riski olisi jo voitettu. Ei ole. Järjestelmässä on edelleenkin todellinen riski olemassa. Sitten kirjanpitostandardit. Mary Shapiro, jonka kanssa olen hyvin läheisessä yhteistyössä ja hän tekee eh, hienoa työtä arvopaperikomissiossa. Molemmat olemme sitä mieltä, että paljon on vielä tehtävää ja, ja muutkin elimet Merin kanssa tekevät yhteistyötä arvopaperikomissiossa ja koittavat viedä asioita eteenpäin, koska vielä on haasteita ennen kuin pääsemme tavoitteeseemme. Um, Kiitoksia. Podimata ja sitten Viki. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos loistavasta äärimmäisen mielenkiintoisesta puheenvuorostanne ja näistä vastauksistanne. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen niistä. Me seuraamme suurella mielenkiinnolla keskustelua, jota Yhdysvalloissa käydään mahdollisesta kuluttajan suojaviraston perustamisesta. En tiedä, olenko nyt jo jäänyt paitsi jostakin, koska tulin hiukan myöhässä, mutta Tämä on meistä äärimmäisen mielenkiintoinen ajatus. Se välittää veronmaksajille vahvan viestin siitä, että heidän etunsa otetaan vakavasti huomioon ja että heidän etunsa on keskustelujen keskiössä, kun pohditaan tarvittavia uudistuksia, jotta rahoitusmarkkinoita voidaan paremmin säädellä ja valvoa. Voitteko kertoa tämän yksityiskohtia? Miten uskotte sen voivan toimia? Ja koska tiedämme, että tätä ajatusta on vastustettu voimakkaasti, mikä tilanne on? Onko edelleen mahdollisuus edetä tähän suuntaan? Voidaanko luoda todella riippumaton itsenäinen kuluttajansuojavirasto? Ja toinen kysymykseni, te mainitsitte sen, että johdannaiset olivat syypää Kreikan tämänhetkisen taloustilanteeseen ainakin osittain. Ja paljon keskustellaan myös luottoriskijohdannaisten roolista. Tiedätte, että on olemassa erilaisia näkemyksiä, erilaisia vaihtoehtoja. Kreikassa on myös ähm, tämä liittokansleri Merkelin, äh, presidentti Sarkozyn ja Kreikan presidentin muun muassa allekirjoittama kirje, jossa on vaadittu ja pyydetty selkeitä luottoriskijohdannaissääntöjä. Mahdollista olisi myös kieltää kokonaan nämä niin sanotut make it CDS, luottoriskijohdannaiset, kun ne liittyvät valtion velkaan. Haluaisin teidän arvionne tästä. Oletteko sitä mieltä, että että tällainen naked CDS luottoriskijohdannainen on vaihtoehto. Kiitoksia. On tietysti hyödyllistä se, että olette täällä. Itse olen aina sanonut, että meidän täytyy katsoa globaaleita markkinoita ja globaalisti koordinoitua lähestymistapaa, ja on hienoa, että meillä on nyt tämä transatlanttinen näkökulma. Mitkä ovat maailman suurimmat rahoitusmarkkinat? Lontoon ja New York tietysti, olivat samalla tasolla ja se oli tietenkin Lontoolle pieni pettymys. Mutta kun katsoo tätä liitettä 10, siellä oli toinen EU-kaupunki. Olen britti, joten meidän pitää nyt ajatella vähän suurimpia rahoituskeskuksia. Eli miten te puhutte niille, jotka ovat EUn ulkopuolella, Yhdysvaltojen ulkopuolella, koska jos halutaan globaalia koordinointia, tietysti pitää olla yhteistyössä myöskin muiden kanssa. Te puhuitte näistä vakuutustuotteista ja se oli erittäin hyvä vertaus. Se on hyvin samantyyppinen väline ja tällainen kokemus minulla oli näistä välineistä silloin, kun niitä luotiin. Ja kuten näiden tuot, vakuutustuotteiden osalta, kun sanotaan, että tarvitsen jotain riskiä vastaan vakuutus, jos on vakuutuksen myyjä, silloin ehkä pitää vähän tarkastella näitä kysymyksiä. Eli jos minä vaikka kävisin kauppaa kreikkalaisen yrityksen kanssa tai järjestäisin lomia Kreikkaan, ehkä haluaisin ostaa vakuutuksia koko maata vastaan. Mutta myyjän ottama riski on kuitenkin sitten eri asia. Te puhuitte siitä, että Wall Street tuotti pettymyksen suurelle yleisölle, mutta se tuotti pettymyksen myöskin itselleen. Ja mitä itse olen kuullut suurista rahoituslaitoksista, on se, että Hyvin paljon on puhuttu siitä, miten löydetään ratkaisu, ja paljon on puhuttu siitä, pyydetään vapautuksia ja pyydetään vapautuksia asiakkaille ja suurille yrityksille. Eli on vähän yleisluontoista sanoa, että kaikki haluavat vapautuksia. Paljon loppauksesta on liittynyt siihen, miten, halut, miten tämä vaikuttaa loppukäyttäjiin. Eli tämä 9 prosenttia on se, mihin pitäisi keskittyä, eikä 91. Siellä halutaan standardisoida riskejä, koska se myöskin pienentää heidän omia riskejään. No sitten kuinka monta selvitysyhtiötä on, kuinka monta pörssiä on. EU:ssa tästä saattaa tulla hyvin sirpaloitunut markkina. Ja jos on paljon eri selvitysyhtiöitä, yhtäältä se voi vähentää keskittymistä, mutta toisaalta silloin saattaa kasaantua riskejä näihin yhteiskohtiin. Eli ehkä ei ole niin helppoa sanoa, että yksi eurooppalainen selvitysyhtiö ja yksi Yhdysvalloissa on paljon riskejä, joita tähän liittää ja niistä pitää vielä keskustella. Meillä on kokemuksia myöskin siitä, mitä puhuitte avoimuudesta, paremmasta hinnoittelusta ja vähäisemmistä riskeistä. Tässä valiokunnassa jopa ennen kuin minä olin täällä jäsenenä, tehtiin työtä MIFIDin kanssa, jotta saataisiin kilpailua näihin vaihtomarkkinoille ja voitaisiin vähentää riskejä ja saada parempaa hinnoittelua. Ja se nyt oli oikeastaan ihan hyvää, mutta sitten on myöskin ollut viestejä, jotka eivät ole niin myönteisiä viime aikoina. Eli ei voida sanoa, että automaattisesti tätä kautta saataisiin parempaa hinnoittelua. Me haluamme kilpailua, emmekä monopoleja. Jos niitä on liikaa, niin sitten emme välttämättä pidä näitä riskejä. Eli nämä nyt olivat pikemminkin huomioita kuin kysymyksiä. No jos en nyt sitten vastaa joihinkin kysymyksiin, niin muistuttakaa minua vielä. Tässä oli aika lailla. Niin kuluttajan suoja, viranomainen, ainakin USAssa tämä on hyvin kriittinen kysymys ja tiedän, että hallinto on sitä mieltä, että meidän pitäisi paremmin suojata kuluttajia ja tämmöisissä kriisitilanteissa ei pelkästään johdannaiskriisissä, vaan siinä, miten kiinnelainoja ja asuntoluottoja myötiin. Ja ja se, miten helpolla meidän maassamme kuluttajaluottoja jaellaan. Edustajan huone otti käsittelyyn tällaisen ehdotuksen ja, ja perustettiin sitten tämmöinen, tai ryhdyttiin perustamaan tämmöistä viranomaista. Ja senaatissa oli tämä paketti on vielä käsittelyssä jo tällä hetkellä on erittäin tärkeää, kuten sanotte, että tällaisilla viranomaisilla olisi riippumattomuutta. Tämä epäonnistuminen on johtunut siitä, että, että ongelmat ovat tapahtuneet tuolla sääntely, pankkisääntelyjärjestelmän sisällä. Ja, ja nyt sitten ollaan miettimässä sitä, että pitäisikö nyt sitten asettaa tosiaan kansalaiset etusijalle, eikä niinkään pääoma. Ja minun säätelyvelvollisuuteni tietenkin ovat yhtäällä, josta kertoin, mutta minä olen yksi niistä harvoista, jotka tosiaan ovat sitä mieltä, että kansalaiset pitää nyt asettaa etusijalle, mutta varsinkin kaupalliset pankit ovat paljon keskustelleet tästä kysymyksestä. Ja CDS-johdannaisista, niihin liittyy useakin kysymys on erittäin tärkeää, että ne laajasti uudistetaan. Minä luin tämän kirjeen, johon, johon viittasitte. Ja uskon, että on tärkeää, että säätelijöillä on vastuu ja valta myös suojata manipulaatiota ja, ja, ja asettaa positiolimittejä. Ja mahdollisuus kieltää nämä niin kutsutut paljat naked cds -t. En ole ihan varma, miten siihen päästäisiin, mutta jos mahdollisuus olisi, niin minun kantani on se, että spekuloijat ovat, kuuluvat osana markkinoille suojaajia vastaan ja on vaikeata selvittää, milloin joku suoja, suoja elin hedger spekuloi ja milloin ei. Joten on hyvin tärkeää, että, että säätelijät pystyvät suojaamaan markkinoita manipulaatiota vastaan ja laatimaan sääntöjä tällaisissa tilanteita, tällaisia tilanteita silmällä pitäen. Mutta CDSn osalta tosiaan jo päästään eteenpäin pitkälti, jos niiltä edellytetään, niiden osalta edellytetään avointa kaupankäyntiä. Ja minä tiedän, mitä suurin piirtein, mitä täällä tapahtui muutama vuosi sitten, ja on hyvä, että tämä kysymys tulee esille loppuvuodesta uudelleen, koska nämä johdannaistuotteet voidaan selvittää keskitetysti. Ei ehkä koko markkinoita, mutta jos puoletkin saadaan keskitetysti selvitysyhteisöihin, niin silloin ne toimisivat ikään kuin hintareferenssinä sille toiselle puoliskolle. Ja samalla saataisiin riskiä alemmas. Ja CDS-johdannaisten osalta suurin osa tuotteista on vakioituja, joko yrityskohtaisesti tai maakohtaisesti tai muuten. Mutta tärkeintä on, että kauppaa käydään avoimesti. Ja tämä varmasti vähentäisi manipulaatiota ja olisi osa hyvää pakettia. Puhuttiin globaalista koordinoinnista. Viime viikolla Jackie Macy, joka on minun komissiostani, oli mukana kokouksessa, jossa oli 20 maasta säätelyviranomaisia Japanista, Intiasta, Meksikosta, Kanadasta. Keskustelimme kaikki asioista yhdessä. No tietenkään Kiinaa ei ollut hyvä jättää ulkopuolelle, mutta siis olimme kaikki siellä yhdessä pöydän ympärillä, mutta uskon, että muu maailma katsoo Eurooppaa ja USAhan. Jos meillä ja teillä asia ei onnistu, niin sitten ei se onnistu muuallakaan. Mutta jos meillä ja teillä asia menestyy, niin silloin me pystymme vaikuttamaan myös näihin muihin maailman maihin. Joitakin poikkeuksia tietysti varmasti tulee olemaan, mutta näin uskon, että päälinja pää, äh, on clearinghouse-yhteisöstä, ei mitään maantieteellistä meillä oli korko, korkotaso selvityskeskus Lontoossa. Olimme, kävimme hyvää yhteispuhelua heidän kanssaan, mutta kunhan sääntelyä on ja kunhan se toimii hyvin se sääntely ja tieto on saatavissa, uskon, että ainakin USA-säätelijät tarvitsevat tietoa tällaisesta selvityskeskuksesta, on se nyt sitten Pariisissa tai Lontoossa. Mutta tämä maantieteellinen sijainti, sijainti ehkä saattaisi lisätä riskiä enemmän. Jos jotain jäi vielä vastaamatta, niin pyydän anteeksi. Viki, oliko vielä jotain muuta? Niin siitä, että katsotteko, että vakuutuksen ostaminen – siinä on erilainen riskiprofiili kuin myymisessä. Tietysti CDS-luottoriskijohdannaisten myymisessä on erilainen riski, eli tämä on ihan hyödyllinen vertaus, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. Niin uskon, että tämä myyntipuolella säätelijällä pitäisi olla valta asettaa tietyt pääomavaatimukset sekä selvityskeskuksille että niille pankeille, joita näitä, jotka näitä CDSiä myyvät. Ja on tosiaan eri asia kuin kun myydä esimerkiksi korkosuoppeja, Jos käytän matemaattista termiä. Tämä on siis epäjatkuva riski, tämmöinen hyppä, hyppäävä riski. Eli myy, myyjäpuolella asia on eri tavalla. Ja ostajapuolella sitten meidän täytyy ymmärtää, että pääomavaatimukset jot, pankeille, jotka ostavat CDS, ostavat niin paljon, että niiden pääoma ää, ää, kärsii ja AIG nyt sitten myös lainasi nimeään monille pankeille niin, että pystyttiin alentamaan pääomavaatimuksia ostamalla CDSiä. Ja tämä oli todella tällainen malliesimerkki siitä, mitä ei pitäisi tehdä. Jotain limittejä siis pitää asettaa sille, että ikään kuin lainataan nimeä toiselle osapuolelle pääomavaatimusten alentamiseksi. Oh, Kiitoksia. Antolin ja Sven. Eh, Kiitoksia. Avoimuus on tietysti keskeinen kysymys, ja se on välttämätöntä, jotta voidaan puuttua näihin muihin ongelmiin. No, kun ajatellaan tätä spekulaatiota tässähän pelissä nämä pelaajat saattavat menettää kaiken, vaan myöskin reaalitalouden muut toimijat. Ja näiden rahoitusalan toimijoiden ja reaalitalouden välillä on yhteyksiä, ja tämä saattaa aiheuttaa hyvin paljon epävakautta ja vääristymiä. Esimerkiksi maataloudessa, jos on toimijoita, joilla ei ole samoja tavoitteita, rahoitusalan toimijoilla on, saattaa olla omituisia menettelytapoja. No ensinnäkin meidän täytyy välttää tämä epäsuhtaisuus riskien välillä, joihin toimijat ryhtyvät ja niihin vaikutu- ne vaikutukset, jotka niillä saattaa olla reaalitalouteen. Ja se, että rajoitetaan toimintaa, on tärkeää, mutta se ei välttämättä riitä. Tiettyjen markkinoiden välillä on yhteyksiä, johdannaisten välillä ja reaalituotteiden välillä ja eri takkeiden välillä. Jotkut tuotteet on taattu ja meidän täytyy miettiä lyhyen aikavälin toimia ja millaisia vaatimuksia on näiden osalta. Ja sitten täytyy myöskin miettiä, jos voitaisiin ottaa käyttöön vero näistä transaktioista ja niiden avulla voitaisiin välttää näiden markkinoiden vääristyminen. I do have a, uh, a couple of quick questions. Pari nopeaa kysymystä. Minä ihmettelin, kun te sanoitte, että olisi vaikea kieltää tiettyjä tuotteita, mutta olette optimistinen näiden positiolimittien osalta. Eli tässä on nyt jotain ristiriitaa. Olette optimistinen yhden osalta ja sitten vähemmän optimistinen toinen osalta, toisen osalta. Voisitteko selvittää hieman tarkemmin? Toinen kysymys. Ja pyytäisin nyt ihan oikein suoraa vastausta. Onko aloja, joissa säätely tai valvonta käytäntö Euroopassa tai jossain Euroopan jäsenvaltiossa vaikeuttaa teidän työtänne USAssa? Siis onko sellaisia aloilla, aloja, joissa USAssa argumentoidaan, että sen takia, koska Euroopasta tulee kilpailua, niin teillä USAssa olisi vaikeampi saada aikaan tiukempaa valvontaa tai uutta säätelyä. Sitten kolmanneksi, jos nyt tilannetta katsotaan globaalilla tasolla, niin teidän, mikä on teidän kantanne siitä, että mitä vipu voimaa Euroopassa tai USAssa on sen osalta, että houkuteltaisiin, miedosti sanottuna, kolmansien maiden sääntelyjärjestelmän parantamista. Nythän puhutaan paljon siitä, että tarvitaan globaalia yhdenmukaistamista tai, vähemmän, tai ainakin yhteistyötä, mutta tästä nyt vaan puhutaan tässä vaiheessa – joka ehkä sitten tarkoittaa sitä, että sääntelyn ja valvontaan löydetään alin yhteinen nimittäjä. Kysymässä ja, ja EU-ssa voidaan käyttää mitä toimenpiteitä voidaan käyttää ilman, että mennään protektionismin puolelle, mutta kuitenkin saataisiin houkuteltua kolmansia maita parantamaan säätelykäytäntöjään ja valvontakäytäntöjään. Nämä olivat minun kysymykseni. Um, Ehkä päinvastaisessa järjestyksessä, jotta saamme tämän viimeisen kysymyksen mieleltäni ensin pois. Aina tietysti on olemassa haaste, jos Eurooppa ja Yhdysvallat löytävät toisensa, että muut maat, muut oikeusjärjestelmät sallivat edelleenkin jotakin, mutta tärkeimmät vivut, joilla voimme ajaa tätä, ovat ainakin seuraavat. Ensinnäkin Suuri osa tästä markkinoista on globaaleja, maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, joita säädellään joko Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Eli jos sanotaan, että on jokin laaja, suuri äh, rahoituslaitos, joka on osa ryhmää, yritysryhmää, aika usein katsotaan yksittäisiä juridisia tytäryhtiöitä ja mitä siellä ehkä toimitusjohtaja päättää siirtää jonkin yhden toiminnon toiseen tytäryhtiön. Me kutsumme tätä tällaiseksi säätelyn mielivaltaisuudeksi ja sen hyväksikäyttämiseksi, mutta jos säännöt koskevat koko yritysryhmää toimipaikasta riippumatta, jos otetaan nämä 14 tai 20 tärkeintä yritystä, niin kyllä tämä toimisi. Ja sitten toinen tuo sijoittajien saamat tiedot. Meidän hyödykemarkkinoillamme on esitetty joitakin kysymyksiä maataloushyödykkeistä. Jos halutaan tarjota jonkinlainen kauppajärjestelmä Yhdysvalloissa, ja myös jonkinlainen kauppasuodatin kansasiin, niin siitä syntyy kyllä melkoinen säätelyongelma se ei tule toimimaan täydellisesti, siihen liittyy puutteita. Tämä edellyttää vielä paljon työtä Yhdysvalloilta ja Euroopalta. Ja kysymyksestänne, mitä huolenaiheita meillä on? Kun minä olen kongressissa ja kerron tästä siellä, niin sanotaan, että jos tämä otetaan Yhdysvalloissa käyttöön, eikö kaikki karkaa Eurooppaan, Lontooseen ja muualle? Ja nythän minä voin mennä sinne ja palata ja sanoa, että ei, mehän hoidamme tätä yhdessä. Tämä on siis kaikkein suurin pelote siellä. Rahoitusalan toimijat haluavat, että tähän järjestelmään jää porsaan reikiä niin, että he voivat ehkä löytää toimipaikkansa muualta. Joskus pankkien salassapitovelvollisuudet rajoittavat toimintaamme näiden luottoriskijohdannaisten säätelyn kohdalla mutta suuresti koordinointi tapahtuu näiden maiden välillä erittäin hyvin. Sitten puhuttiin rajoista ja kielloista. Yksi merkittävä haaste kieltojen kohdalla on löytää rajaveto, mikä on hedge-suojautumista ja mikä on spekulaatiota milloin puhutaan niin sanotusta naked-johdannaisesta. Tiedämme, mitä naked tarkoittaa ihmisten kohdalla, mutta mitä se mahtaa tarkoittaa tarkalleen, kun puhutaan naked-luottoriskijohdannaisista. Eli e, nämä tietyt rajat eivät ole täydellisiä nekään, mutta ehkä ne ovat paremmin hallittavissa ja antavat säätelijöille vähän auktoriteettia ja niin edelleen. Ja tärkeä kysymys, joka esitettiin, Eh, kuului niin, että avoimuus on kyllä tärkeä ja hyödyksi, mutta edelleen tähän jää ongelma eh, spekulanttien suhteessa markkinoihin. Minusta olette aivan oikeassa siinä, että on olemassa melko paljon ulkoistettua riskiä. Esimerkiksi Wall Street ja AIG ulkoistivat riskin suurelle yleisölle ja suuri yleisö joutui maksamaan laskun. Siksi tässä on suuri ongelma, kun yritämme säädellä näin suuria rahoituslaitoksia. Yritämme saada niiden keskinäiset suhteet selvitettyä luomalla näitä selvitysyhtiöitä. Yritämme saada ne suojattua paremmin eh, epäonnistumiselta tiukemmilla suojavaatimuksilla, mutta ei tässä mitään ilmaista lounasta voida saada. Eli tästä se koko poliittinen prosessi syntyy. Tämä tasapaino on haettava ja on selvittävä näistä merkittävistä julkisen politiikan haasteista. Sitten yksittäisistä spekulanteista, olipa kyse luottoriskijohdannaisista tai maataloushyödykkeistä, ainakin meidän kansakunnassamme on vahva monopolin vastainen viranomainen. Näin eh, suojellaan markkinoita maataloustuotteiden nurkkakuntaiselta nurkavaltaukselta ja näin me olemme käsitelleet tätä tähän mennessä. Uskoakseni olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Oh, I'm sorry, I should trans- Anteeksi, pitänee kääntää tätä omaa englantiani. Siis kun me käytämme tällaista corner ja squeeze terminologiaa, puhumme markkinoista. Se tarkoittaa sitä, että jotakin tuotetta on olemassa vain rajallisesti ja luodaan ikään kuin kriisi. Normaalisti tämä tapahtuu siinä vaiheessa, kun on kyse varsinaisen sopimuksen saamisesta. Muistan, että jokunen vuosi sitten, kuinka Teksasissa Huntin veljekset pyrkivät spekuloimaan hopeamarkkinoilla. He ostivat niin aggressiivisesti futuurimarkkinoilla, että koko tuotanto kasvoi. Tämä ei ollut ihan täydellistä corner-toimintaa, mutta vastaavaa oli markkinoillamme vielä joku aika sitten. Futuripuolella oli hedge-rahasto, jossa oli kyse vastaavasta. Eli on ollut tapahtumia, joissa on ollut kyse historiallisistakin ilmiöistä. Yleensä on kyse jonkin fyysisen hyödykkeen tarjonnasta. Philippe. Kiitoksia sitten Philip. Yeah, okay. Expanding on, uh, on what uh, Sven... Niin, jatkan siitä, mistä Sven sanoi siitä, että kielletään tuotteita. No, haluaisin laajentaa keskustelua vähän CDSn ulkopuolelle, koska yleensä kuulemme, kun keskustelemme tuotteiden tai käytänteiden kieltämisestä, että tässä on kaksi puolta. Yhtäältä on ne, jotka toteavat, ehkä puhuitte tästä aikaisemmin, kun sanoitte, että nämä esteet ovat korkeampia, että kieltäminen on pahasta ja salliminen on kiva. No me kielemme tuotteita elintarviketeollisuudessa, koska emme halua myrkytetyksi ja kukaan ei näe sitä ongelmallisena. Me olemme kieltäneet asbestin ja siinäkään ei ole mitään ongelmia, mutta myöskin rahoitusmarkkinoilla on toksisia tuotteita, miksi niitä voisi kieltää. No sitten nämä CDS-johdannaiset. No te puhuitte siitä, että on vaikea tehdä ero, miten näitä välineitä käytetään. No koskeeko tämä kaikkia rahoitustuotteita? Tehän olette olleet Wall Street 18 vuotta ja siksi nyt kysyn tätä. Ehkä nyt ette tässä toimessa, mutta kun olette nähneet, mitä olette nähneet 18 vuoden aikana, näittekö käytänteitä tai välineitä, joita todella pitäisi poistaa markkinoilta koska ne luovat epävakautta. Um, Kiitos. Niin kyllä 18 vuoden aikana on paljon tullut vastaan. Ja myös ammattilaispuolella joskus on ollut käytäntöjä, jotka asettivat, ovat herättäneet kysymyksiä, miksi asiakkaat haluavat jotain tiettyä koska joskus joko laina voidaan siis piilottaa johdannaisen sisään. Se ei ole mikään uusi keksintö sinänsä, sitä on näkynyt ennenkin. Mutta tähän CDSään liittyen olette aivan oikeassa. Kyllä tietenkin voitaisiin sanoa, että, että kielletään ne kaikki, koska käytännössä silloin riskit ilma, riskit ilmenisivät sitten muualla, arvopaperissa tai muualla. Esimerkiksi joku tämmöinen laivan vakuuttaminen, sen, sellaisen vakuutuksen ostaminen, jos laiva on ollut avomerellä vakuuttamattomana. Se on yksi mahdollisuus. Mutta meillä on lähes erilainen lähestymistapa USAssa ja minä tuen sitä, että spekuloijat niin siis spekuloijat eivät meillä USAssa ole mitenkään tällainen äh, tämmöinen äh, negatiivisesti värittynyt sana. Nämä suojaaja, hedger, se on sellainen, joka suojaa jotain fyysistä hyödykettä, haluaa äh, suojata jotain riskiä vastaan, myy esimerkiksi tuotteen johonkin maahan ja joku sitten tulee markkinoilla vastaan toiselta puolelta, tämä on spekuloija tai sijoittaja tai joku muu, paha on silloin, jos markkinoita ruvetaan peukaloimaan ja vääristämään. Ja täällä Euroopassa ilmeisesti keskustellaan siitä, mitä tapahtuu, kun vääristetään markkinoita, eli luodaan markkinat jonnekin, missä niitä ei oikeastaan olisikaan. Mutta sama tietenkin politiikkakysymys on USAssa, miten voidaan edistää tällaista oikeudenmukaista, avointa markkinaa ja, ja, ja sitten pyrkiä suojaamaan niitä vääristymiä vastaan. Eli nyt sitten investoi, in, sijoittaja ja spekulaattori, spekuloija pitää pitää erillään. Muutama huomio vielä siitä, mistä puhuttiin. Eli rahoitusmarkkinoilla on nyt ylitarjontaa. Ja nyt jos puhutaan tästä transaktioverosta, voitaisiko sitä miettiä näiden asioiden yhteydessä myöskin Yhdysvalloissa? I, I probably need to remind... No, nyt täytyy varmaan muistuttaa, että en puhu Obaman puolesta, erityisesti kun puhumme tällaisista kysymyksistä. Meillä on erilaisia transaktiokuluja liittyen arvopapereihin. Näiden avulla maksetaan sääntelijöille. Eli meillä on tiettyjä maksuja, ja niitä on suositeltu aikaisemmin johdannaisten tai futurien osalta ne osalta niitä vielä ei ole, mutta se on osa järjestelmää arvopaperimaailmassa. Niillä avulla maksetaan sääntelijöille. Niitä ei käytetä rajoittamaan markkinoita, vaan niitä käytetään, jotta voidaan maksaa sääntelystä. En tiedä, oliko tämä ehdotus nyt käyttää niitä johonkin muuhun, mutta täytyy varmaan asettaa aika korkealle, jos halutaan eliminoida jonkinlainen toiminta. Eli jos niillä voidaan maksaa säädönnyksiä, niin se nyt on se oikea lähestymistapa ainakin arvopaperimaailmassa. Okay, think, No niin, haluatko vielä joku? Pascal, ole hyvä. Uh, niin vaan jatkokysymys edelliseen mahdollisuus positiolimiitteihin, jos ei haluta kieltää kaikkia. Niin olisiko mitään lukuja käytössä? Millaisia keinoja tai välineitä teillä olisi käytössä tai aiotte käyttää? Uh, no, we, we don't have... Ei, lukuja ei ole tässä vaiheessa. Pyritään saada toimivaltaa alalla ja nyt delegoidaan tuota lainsäätäjältä säätelyelimelle tämmöistä vanhaa toimivaltaa, eli nyt pyritään se saamaan meille. Mutta se, miten ainakin maataloustuotteiden puolella tämä on tapahtunut, kun pyritään varmistamaan se, että on riittävästi toimijoita. Jo ennen minua joku halusi tosiaan varmistaa sen, että kenelläkään ei ole yli kymmentä prosenttia ja sitten oli sen jälkeen toisiakin suhdelukuja ja muuta. Mutta jos on 10 prosenttia, niin sitten pitää olla vähintään 10 toimijaa sillä markkinalla. Mutta nämä suhdeluvut saattavat olla erilaisiakin. Nyt sitten tämä SEC koittaa delegoida nämä, nämä valtuutensa, mutta CDSien osalta nyt sitten pitää katsoa, miten asiassa edetään. Eli tavallaan sanotte, että kyseessä on dynaaminen prosessi, joka muuttuu sitten olosuhteiden mukaan. Ja kun meillä on näitä säilytyspaikkoja, sitä voidaan katsoa niitä ja voitaisiin ottaa siinä vaiheessa jotain käyttöön. Se on hyvin dynaaminen sen takia, koska lainsäädäntöprosentti itsessään on dynaaminen ja hyvin usein tarvitaan kriisi ennen kuin asia ryhdytään viemään eteenpäin. Joten tämä on nyt sitten delegoitu säätelijöille, kuten sanoitte, että nyt täytyy katsoa sitten tosi seikkoja ja tilanteita huomioon. I think we've exhausted. No niin, varmaan. Ai, siellä on vielä Kei. Minäkin haluaisin kysyä jotain, mutta no, Kei nyt ensin. I'll be very, very quick. It... Oikein nopeasti. Tämä koskee viestintää säätelyviranomaisten ja eri maiden välillä. Oletteko havainneet, että vuoropuhelu on parantunut, kun pyydetään tietoa joltakin selvitysyhtiöltä, Euroopan jäsenvaltioista tai muualta maailmasta? Onko tuo vuoropuhelu parantunut ja voitteko itse asiassa sanoa, että että tällainen AIG ei koskaan enää voi tapahtua? The second question. No toiseen kysymykseen vastaisin, että en voi antaa siitä takeita. Näitä sääntöjä ei ole muutettu. AIG, sitä säänneltiin huonosti. Siellä ei ole mitään holding company-sääntelyä. Mutta jos tämä uudistus menisi läpi, tämä uudistus, josta nyt puhutaan, ja toistaisimme historiaa. Silloin meidän täytyisi valvoa tätä dealeria, Sääntelijät valvoisivat niitä. Sitten olisi pääoma, niitä vastaan olisi suojatyynyjä. Eli olisimme nyt paljon paremmin suojattuja tämän keskitetyn clearing-toiminnan ansiosta, mutta tällä hetkellä en voi sanoa. Meillä ei ole nyt vielä hyväksytty uudistusta. Ja sitten kysymyksen alkuosa. No, viestintä on ollut hyvin myönteistä. Itse olen ollut tässä työssä vasta 89 kuukautta, eli onko nyt tapahtunut parannusta. Meillä on hyvät suhteet Bofinin kanssa esimerkiksi. Meillä on saksalaisten kielinyhtiöiden kanssa sopimuksia. Sitten meillä on yhteisymmärrys sopimuksia Lontoon kanssa – ICEin kanssa Lontoossa esimerkiksi. En nyt halua jättää ketään mainitsematta, mutta meillä on hyviä järjestelyitä ja yhteenymmärrysmuistioita. Mutta en nyt tiedä, onko se parannus, koska nämä kahdeksan kuukautta kaiken kaikkiaan ovat olleet aika hyviä. No niin, ja sitten lopuksi. Voisitteko kertoa jotain mahdollisuuksista, clearing-toiminnasta ja myöskin likviditeetti ovatko nämä välineet maksukykyisiä. Ja kaikki nyt varmaan ei ole riittävän maksukykyistä. Ja kuten totesitte, vielä olisi kahden välistä toimintaa, mutta sulkeeko tämä pois nämä loppukäyttäjän vapautukset? Jos toimitaan niin, että on katettu riskit samalla tavalla – onko mahdollista luoda tällaisia rakenteita tai tällaista sitkeyttä? Pitäisikö se ottaa huomioon pääomakustannusten osalta? Ja sitten, jos meillä on säilytyspaikkoja, joita on hyvin vähän, ehkä ainoastaan pelkästään yksi per varaluokka globaalisti, pitäisikö ne hinnoitella hyödykkeinä ja miten hinnoittelu saadaan sitten kohdalleen? I think that Erinomaisia kysymyksiä kaikki taas. Suuri osa markkinoita voidaan selvittää kolme neljäsosaa markkinahinnalla, eli 75 prosenttia, ja se riittää selvitykseen, mutta se edellyttää riittävää likvid, likvid, käteisvaroja, joka tarkoittaa sitä, että mekin haluaisimme tällaisia kauppapaikkoja vedellyttää, jos on olemassa tällainen avoin julkinen hinnoittelu, niin silloin tämä näkyy käteismarkkinoilla. Ja sääntelijöillä on myös rooli siinä, mikä on selvitettävissä. Ja selvityskeskuksilla on oma roolinsa sen varmistamiseksi, että ne eivät ota selvitettäväksi sellaista, jota ei voida selvittää riittävän, riittäviä käteis, käteisvaroja. Meillä on tämmöinen 30 päivän määräaika kommentoitavaksi, onko joku selvitettävä vai ei. Ja nyt sitten nämä selvityskeskukset ovat parempi parempi vaihtoehto kuin tällainen AIG-ratkaisu. Tällä hetkellä nämä 14 suurta rahoituslaitosta, jotka nyt ovat suuria CDS-diilereitä, toimivat itse ikään kuin selvityskeskuksina vaikka niillä ei ole omaa kauppaa. Ne ovat enemmänkin tämmöisiä tallettajia. Ja parempi vaihtoehto olisi se, että 75 prosenttia markkinoista saatetaan selvityskeskuksien sovellusalaan. Minä en tiedä ainakaan yhdestäkään selvityskeskuksesta, joka olisi kaatunut historiansa tässä historian aikana. Ja sitten on olemassa tällaista yleishyödyllisiä toimia ja osa tästä kysymyksestä on, että valvonta pitää myös olla keskitettyä. Me olemme neljän, tai kymmenen viiden vuoden aikana siirtyneet neljän keskeisen selvityskeskuksen malliin, mutta hyöty on esimerkiksi siitä on, että ei ole monopo- kun ei ole monopoliaan esimerkiksi palvelumaksujen, palvelumaksujen pitäminen kohtuullisina. Kiitos. No niin, eiköhän nyt sitten kaikki kysymykset ole käyty läpi. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. En tiedä, onko vielä jotain, mihin te haluaisitte vastauksen kertoa, vaikka siihen ei kysymystä tältä ole tullutkaan mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että kaikki on käyty läpi. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja valiokuntaa, jos vain voimme olla avuksi missään teknisen neuvonnan alalla tai muuten, niin, niin kertokaa toki. Kiitos. Varmasti, varmasti käytämme tätä mahdollisuutta hyväksi ja olemme hyvin kiitollisia, että pääsitte tänne meidän seuraamaan. No, um, Right, there'll be a, a short interval of a... No niin, pidämme pienen noin viiden minuutin tauon ennen kuin jatkamme. Kiitoksia.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 Right, if everybody could take their seats again, we should... Jos kaikki voisivat nyt käydä paikoilleen, niin voimme jatkaa. Kuulemistilaisuudella. Ja ennen kuin siirrymme kuulemiseen, palaan vielä alkuun ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, eli esityslistan hyväksyminen. Tätähän ei hoidettu kokouksen aluksi. Eli meidän täytyy nyt muodollisesti tehdä tämä. Eli voimmeko katsoa, että esityslista on hyväksytty tämän päivän huomisen osalta. Kukaan ei vastusta, eli kiitoksia. Sitten siirrymme esityslistalla kohtaan neljä julkinen kuulemistilaisuus rajat ylittävästä kriisinhallinnasta pankkialalla. Meillä on neljä puhujaa. Ja kuten tavallista, he pitävät alustuksen, joka kestää korkeintaan 10 minuuttia per puhuja. Ja sen jälkeen sitten aloitamme keskustelun. Ja esittelen kaikki puhujat nyt aluksi. Ja haluaisin kiittää heitä siitä, että he ovat hyväksyneet kutsumme tulla valiokuntaan. Tämä nyt on varmaan se järjestys, jossa he puhuvat. Eli ensimmäisenä on Stanislav Klusa, Puolan rahoitusvalvonta viranomaisen edustaja. Sitten Karmilla Manda, joka on varaan puheenjohtaja Unicreditin strategisen neuvoantavan lautakunnan puheenjohtaja. Ja sitten Dirk Schumacher, Duisenbergin rahoituskoulun dekani ja sitten Rim Ajadi Finusesta ja Sepsistä. Eli nämä ovat puhujamme. Kiitoksia vielä kerran. No niin, sain juuri viestin, että näitä papereita jaetaan tällä hetkellä. Eli te saatte hiukan lisää kohta papereita eteenne. Mutta kiitoksia siitä, että olette tulleet paikalle. Minun täytyy kohta lähteä muutamaksi minuutiksi ja tulen sitten takaisin ja pyydän anteeksi. Ja yksi varapuheenjohtaja sitten johtaa kokoutta muutaman minuutin. Ja ensimmäinen puhujamme on Stanislav, ole hyvä. Good morning, ladies and uh, gentlemen. Olen no niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että sain lyhyesti tulla esittelemään tänne epäilyksiä ja kokemuksia Puolan äh, valvontaviranomaisesta, mitä tulee rajat ylittävään kriisinhallintaan. Ja erityisesti mitä nyt tulee tähän rahoituskriisiin. Meillä on aika aika tiukalla, joten puhun nyt lyhyesti ja jos sitten tulee kysymyksiä tai muuta keskustelua, niin sitten voin toisessa osiossa kommentoida näitä asioita vähän pidempään. Olen esityksessäni keskittynyt kahteen asiaan. Ensinnäkin pitää varmistaa, että pankkien pelastaminen EU-ssa, mitä vaikutuksia sillä on. Ja sitten toiseksi, miten voidaan vastata yhteisiin arvoihin, jotka luovat luottamusta Euroopan jäsenvaltioiden välillä kriisinhallinta-alalla. Ensinnäkin, tässä on pientä provokaatiota, mutta tästä kalvosta näkyy, millä tavalla tätä keskustelua pitäisi käydä. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys, kenen pitäisi maksaa horjuvien pankkien puolesta. Tämä kysymys on tärkeä, koska kriisi ei ole jotain, mitä on ollut aikaisemmin, vaan se on myöskin jotain, jota pitäisi pystyä ennustamaan tulevaisuudessa. Eli kuka sitten tosiaalisesti maksaa seuraavassa kriisissä? Ja tämä kysymys on tärkeä, koska tämänhetkinen kriisi maksettiin hyvin pitkälti veromaksajien taskusta. No tietysti sitä voi yleistä vähän enemmän tai vähemmän, mutta yleisesti ottaen tällä kertaa Erityisesti veronmaksajat kustansivat tämän kriisin. No sitten voidaan sanoa, että veronmaksajat ovat aina niiden joukossa, jotka maksavat kaikkien kriisien kustannuksia. Ja siksi tämä on kaksinkertaisesti tärkeä kysymys. No sitten tämä toinen kohta, Meillä on nyt uusia näkymiä. Ikään kuin toinen ehdokas, joka voisi maksaa kriisistä. Jos nyt katsotaan viimeisiä ehdotuksia, joita on tullut komissiosta, voimme nähdä ehdotuksia, että kyse voisi olla vain avu, tuista, ja sitä voitaisiin hoitaa varojen siirrolla. Voitaisiin siirtää varoja tukirahastoista yrityksiin ja muihin yhteisöihin, mutta varojen siirto merkitsisi, että kriisin kustannukset siirtyvät paikallisiin aluetasoihin ja alueisiin rahastoihin. Ja tärkeä kysymys on se, että silloin maksettaisiin virheistä ja puutteista, joita esiintyy kotimaan tasolla. Eli miten tällä tavalla voitaisiin ratkaista näitä yleisiä ongelmia EU:ssa. Mielestäni voisimme tällä tavalla vähän kiertää EUn sääntöjä ja tulevaisuudessa tämä ratkaisu ei vähentäisi rahoituslaitosten moraalista velvollisuutta. Eli tutkimuksessamme mietimme nyt kolmatta polkua, kolmatta ratkaisua. Ja tänään haluaisin keskittyä hiukan enemmän tähän kolmanteen ratkaisumalliin. Ja siihen liittyy kolme elementtiä, jotka ovat erityisen tärkeitä. Eli ensinnäkin Pitää huomata, miten voidaan säännellä systemaattisesti tärkeitä rahoituslaitoksia, kuinka voidaan kunnolla hallinnoida likviditeettiä ja miten voidaan kattaa nämä kysymykset. Ja myöskin täytyy keskustella siitä, millä tavalla suunnitellaan niin sanottut takuujärjestelyt, jotta ei pelkästään maksettaisi kriisistä, vaan johtuen sitä tavasta, jolla tämä malli on järjestetty. Myöskin voitaisiin ennaltaehkäistä kriisejä, koska tällä tavalla voidaan poistaa näitä vaaroja. No sitten toinen kalvo. Suurten rahoituslaitosten sääntely on erittäin tärkeä kysymys. Jos nyt mietitään, kuinka kallista oli 2008 tämä pelastusoperaatio. Jos ei ole hyviä ratkaisuja, jolla voitaisiin oikaista rahoituslaitosten toimintaa markkinoilla, silloin riskit ovat korkeita ja kulut saattavat olla valtavia. Ja sitten mikä on valtion rooli? Valtiolla tulisi olla enemmän sananvaltaa ja tehdä sääntöjä liittyen rahoituslaitosten kokoon ja toiminta-alaan ja myöskään ei saada toimia niin, että yksityispuolella on voittoja, mutta julkisella puolella on tappiota. Eli valtiolla pitäisi olla valtuuksia toimia etukäteen eikä sitten vasta jälkikäteen. Sitten kysymys kuuluu, Millä tavalla valtion pitäisi laatia kriteereitä koon mukaan, että rahoituslaitokset voisivat saada takeita erityisjärjestelyistä. No, hyvin tärkeä kysymys liittyy maksukykyyn. Tästä nyt ei ole paljon keskusteltu viime aikoina, mutta täytyy todeta, että Puolassa otettiin käyttöön valvontajärjestelmä, neljä likviditeettinormia. Ne eivät liity mihinkään pääomadirektiiviin tai mihinkään eurooppalaiseen säätelyyn, mutta tämän tyyppinen likviditeettisääntely, jota vaadimme rahoituslaitokselta Puolassa, oli vaniljaisten tukia tai mitä, millä alueella hyvänsäkin ne toimivat. Ja on todettu, että myöhemmin on sitten paljon helpompaa säännellä ja hoitaa kriisejä, mutta myöskin voidaan ennalta ehkäistä tiettyjä tilanteita, joita esiintyy mahdollisissa kriisitilanteissa. Maksukyky muistuttaa siitä, että pystytään maksamaan velat ja sitten meillä on tämä Northern Rock-esimerkki. Ja tässä nähdään, että pääoma on hyvin pieni osa tätä suurempaa tilinpäätöstä. Ja sitten on menopuolella on muita asioita. Eli tämä maksukyky on yhtä tärkeä kuin pääoman kattavuus. Puolassa otettiin käyttöön erityisiä välineitä, joiden avulla pystymme esimerkiksi varmistamaan sen, että laitos on vakaampi, mikäli tulee kriisejä tai riskitilanteita. Ja silloin se selviää ainakin pidempään omillaan, mikäli tulee uusi kriisi. No sitten viimeinen kalvo, Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Keskustelu, jota käydään nyt Euroopan unionissa näistä takuujärjestelyistä. Mutta voimme todeta, että mikä on sitten näiden takeiden osuus suurimmissa eurooppalaisissa pankeissa ja miten nämä pankit ovat kohdanneet ongelmia viimeisen kahden vuoden aikana. Ja voimme sanoa, että ei ole mitään tai kokoa, jolla voitaisiin ratkaista huomattavan vaikeita tilanteita, jos kyseessä on globaali kriisi. Eli kysymys on pikemminkin, miten voidaan ennaltaehkäistä näitä kriisejä. Ja miten voidaan hallinnata tätä tilannetta, joka pienentäisi rahoituslaitosten riskejä, kun ne toimivat markkinoilla. Ja mielestäni meidän tulisi ottaa käyttöön tai ruveta keskustelemaan DGSstä ja miten kriisin vaikutukset pitäisi jakaa rahoituslaitosten kesken, erityisesti jos ne omistavat rahoituslaitoksia, jotka ovat pulassa, koska tällä tavalla voitaisiin mahdollisesti rajoittaa mahdollisia riskejä markkinoilla toimivissa rahoituslaitoksissa. Jos me keskittymme vain siihen, että luodaan yksi suuri rahoituslaitosmarkkinoillemme. Mielestäni se ei olisi hyvä. Ja se saattaisi mahdollisesti jopa kasvattaa näitä riskejä. Silloin rahoituslaitoksissa olisi jonkinlaista suojaa, mutta siellä ei kuitenkaan kannettaisi vastuuta omasta toiminnasta. No, tämä nyt oli lyhyt alustus keskusteluun. Ja varmaan tämä riittää nyt tältä erää. Kiitos. Kiitoksia, Klusa. Seuraavaksi puheenvuoron saa Carmin Lamanda. Sentite, eh, grazie intanto al Parlamento avermi invitato, sono praticamente onorato di questo Kiitos siitä, että pääsin tänään puhumaan tänne valiokuntaan. Haluaisin kertoa Italian kokemuksista kriisin aikana. Minä jaoin dokumentin, jossa on kuvia, slaideja, kopiot niistä, joten voitte. Niin aluksi tarvitaan vahva sääntelyjärjestelmä ja vahva keskeinen viranomainen. Tarvitaan laadukasta valvontaa eri maissa, jotta pystytään ehkäisemään kriisit, hallita niitä pienillä kustannuksilla. Ja semmoiset maat, joissa on vahva sääntelyjärjestelmä, ne, niiden välillä pitäisi olla sopimukset niin, ettei sitten vieritetä laskuja muiden vastuuttomista toimista. Jos katsotaan sellaista järjestelmää, jossa on holding emoyhtiö yhdessä maassa ja sitten suuria maita toiminta-alueella, niin olisi hyvä ennakkoedellytys integroida tällainen järjestelmä. Itse asiassa yhtenäismarkkinat edellyttävätkin tällaista. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että saadaan aikaan vakautta – ja näin näyttää tapahtuneenkin. Esimerkiksi sopimuksia on IMFn kanssa siitä, että likviditeetti pyritään säilyttämään niissä maissa, joissa se on ää, ää, ää, läsnä. Eli joitakin hyötyjä on ja niitä ei saa heittää ikkunasta ulos. Ei nyt saataisi mennä takaisin suoje, tähän protektionismiin, joka itse asiassa heikot, eh, tuhoaisi Euroopan pankkijärjestelmän. Komissio on nyt tehnyt ehdotuksia parantaakseen EUn laajuista valvontaa ja tätä, tällä tiellä pitää mennä eteenpäin. Tarvitaan sellaista rakennetta, joka on riittävän vahja hallinnoidakseen kriisiä. Ja olen katsonut keskustelua tästä, tai seurannut keskustelua tästä hyvin eh, tiiviisti. Mitä kriisi nyt tarkoittaa? Kriisi pankille on silloin, kun ei enää ole luottamusta tähän järjestelmään. Ei enää ole maksuvalmiutta, käteisvaroja, eikä näitä enää konkreettisesti ole käytössä, joka tarkoittaa, että on olemassa likviditeettikriisi. Ja pankit koittavat sitten maks, äh, myydä varojaan parantaakseen käteisvaratilannettaan, mutta tämä saattaa tuhota mark, äh, markkinat, äh, tuhota pankin ja vaikuttaa markkinoille laajemminkin mitään muiden pankkien varallisuuden kautta. Ja kun näin tapahtuu, niin mitä silloin voidaan tehdä? No ensimmäisenä, jos äh, on tämmöinen luottamuskriisi, niin pitää varmistaa, että viranomaiset voivat puuttua tilanteeseen. Emoyhtiön johtokunnan pitää hallita kriisiä ja saada aikaan luottamuksen kasvamista. Joten tämä holding-yhtiö on avainasemassa, niin kuin herra Klusokin sanoi. Muuten saattaa esiintyä järjestelmän peukalointia niin, että siirretään tappiot ja jaetaan ne eri maiden välillä. Joten tämä emoyhtiö, johon viranomainen luottaa, pystyy välttämään tämmöiset vääristymät. Ja senpä takia tarvittaisiin sellainen viranomainen, joka tähän pystyy. Jos katsotaan kriisinhallintaa laajemminkin ja rahoitusvakauden säilyttämistä, se on tärkeää, jotta ihmiset, kansalaiset pystyvät luottamaan pankkeihin instituutioina, ja jotta voidaan välttää suuret maksut veron maksajien harteille. Ja tällä tavalla pystytään myös eri sidosryhmien oikeuksia puolustamaan. Ja tähän päästään jopa ilman, että priorisoidaan sidosryhmien oikeudet muiden kustannuksella. Ja tärkein välin ne on siis tosiaan tämän holding-emoyhtiön kautta, jolla on, jolla on toimivalta tieto ja, ja, ja tilastot hallinnoida kriisiä tai hallita kriisiä. Ja se ymmärtää myös koko ryhmittymän tai konsernin liiketoimintamallin. Ja hall, hallinnoija, joka käyttää tätä emoyhtiötä, voi äh, vakuuttaa markkinoille ja kasvattaa sen luottamusta. Se tämä sinänsä jo saattaa ratkaista ongelman, mutta meillä on kokemusta siitä, joka, tai tilanteesta, joka on vähän erilainen. Kun puhutaan kriisinhallinnasta äh, yhden pankkiryhmittymän sisällä, joka saattaa vaikuttaa muihin. Minä puhun nyt siis systeemiriskistä, järjestelmäriskistä, vaan siitä, miten voidaan välttää kriisi niin, että tällainen epäonnistuminen ei johtaisi järjestelmäriskiin. Tällainen keskipitkän aikavälin hätärahoitus olisi yksi mahdollisuus. Joillakin pankeilla on saattanut olla riittävästi keskipitkän aikavälin varoja likviditeetin parantamiseksi. Mutta jos viranomaisilla ei ole käytössä keinoja, eikä keskus, ja, keskuspankit muuttavat kantansa valtion puuttumisesta, niin silloin keskipitkällä aikavälillä pankit sitten ovat joutuneet kriisiin, joka nyt sitten johtaa siihen peruskysymykseen, jota tässä käsitellään. Mutta sanotaan asia vaikka tällä tavalla. Jos halutaan jonkunnäköinen keskipitkän aikavälin elin, niin silloin julkinen ja yksityinen sektori pitää saada mukaan. Ja tällaisen viranomaisen taustalla pitää olla Euroopan laajuinen rakenne, joka on käytössä eri puolilla Eurooppaa ja joka voi hallinnoida näitä ilmiöitä, voi varmistaa sen, että on riittävästi pääomaa saatavilla ja käytettävissä. Valtiothan voivat ruiskuttaa enemmän pääomaa ja parantaa keskipitkän aikavälin likviditeettiä, jolloin sitten kriisin kärsineen pankin varoja voidaan, voidaan hieman parantaa. Ja sitten kun siirrytään likviditeetistä maksukyvyttömyyteen, maksukyvyttömyyteen niin silloin kriisin kustannuksetkin pitää ottaa huomioon. Meillä oli siis vahva valvoja ja, ja kriisinhallintaan keinoja käytössä, mutta samanaikaisesti oli enemmän sitten riskejä, myös tällaisia henkisiä riskejä. Pankkeja pidettiin suojeltuina ja kun riskejä pankit joutuvat käsittelemään, niin silloin pitää katsoa, miten saadaan aikaan tämmöinen osittainen pelastuspaketti, joka tarkoittaa sitä, että ei pelasteta kaikkea, vaan pelastetaan vain hyödylliset osat, jolloin katsotaan kriittisesti näitä sidosryhmiä. Jos on kyseessä osittainen pelastuspaketti, eli ei rahoiteta kaikkea, niin silloin saattaa joutua katsomaan pankin tunnuspiirteitä normaalitilanteessa. E, kriisitilanteessa voidaan katsoa, mitä pankkien ulkopuolella tapahtuu, ja normaalisti on aikaa arvioida kriisiä syvällisesti ja sen jälkeen sitten arvioida kriisin vaikutukset eri elinkeinoelämän aloille mutta jos puhutaan pelkästään pankkisektorista, niin näin ei voida tehdä, koska jos pelkkä pankkisektori pysähtyy, niin silloin miljoonat perheet yhtäkkiä eivät saa käyttöönsä mitään varoja. Jonkun näköisen juridisen välineen siis pitää olla olemassa varmistamaan pankkien toimiminen myös kriisin hetkellä, jolloin yksi vaihtoehto on se, että osa osan sidosryhmien osalta saadaan sataprosenttinen takuu tai vakuudet ja sitten ne, joilla on tämmöisiä riskialttiimpia sopimuksia, saattavat vain osan sopimuksistaan, e, esimerkiksi 70 tai 80 prosenttia sopimuksistaan saada varmistetuiksi. Ja tällainen saattaisi myös sitten auttaa pelastamaan yksityisiä mm, kansalaisia ja, ja yrityksiä. Yksi mahdollisuus delegoida vastuita sidosryhmien ja pankkien välillä saattaisi olla sellainen, että sidosryhmät, pankit ja viranomaiset tai hallituksen edustajat katsovat yhdessä, tai arvioivat yhdessä tilannetta ja siten, miten parhaiten edistyä. Vain tällä tavalla velalliset pystyvät, velallisilta pystytään saamaan aikaan ne kulut, jotka, joita yhteiskunnalle on aiheutunut. Kiitos. Kiitoksia Lamanda. Ja seuraavaksi Schumacher. Kiitokset puheenjohtaja siitä, että olette kutsuneet minut tänään haluan onnitella talousvaliokuntaa siitä, että se on ottanut esille tämän tärkeän aiheen. Minä sain neljä kysymystä, joihin pyrin osaltani vastaamaan ja haluaisin korostaa sitä, että tämä työ rajat ylittävässä kriisinhallinnassa on tärkeää, mutta se on tärkeää tehdä rinnan uuden eurooppalaisen eh, finanssivalvojajärjestelmän kanssa niin, että saadaan aikaiseksi uudet puitteet. Mitkä ovat näiden rajat ylittäen toimivien pankkien haasteet? Mitkä ovat nuo moraaliset riskit? Nämä ovat ne avainseikat, jotka kollegat jo mainitsivatkin. Rahoitus myös ja miltä eh, puitteiden tulisi lopuksi näyttää ensimmäisestä kysymyksestä, eli rajat ylittävästä pankkitoiminnasta. Jo ennen tätä kriisiä olin laatinut tällaisen rahoitusalan trilemman, joka tahtoo sanoa, että jos on kolme tavoitetta, rahoitusvakaus, rajat ylittävä pankkitoiminta ja kansalliset viranomaiset, eivät nämä kolme millään sovi yhteen. Tämä on ihan kuin rahapolitiikan trilemma. Ja tässä keskuspankki tekee valinnan tai keskuspankki on se, joka on valittu näistä kolmesta vaihtoehdosta. Vain kaksi voidaan valita samanaikaisesti, eli yhdestä on luovuttava. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tämä sisämarkkina status quo Eli yhdentyminen, jossa on kuitenkin kansalliset viranomaiset, ei ole tilanteena tulevaisuuden kannalta kestävä. Tarvitsemme joko enemmän Eurooppaa tai vähemmän Eurooppaa. Ja se käy selvästi ilmi seuraavalta kalvolta. Otaksun, että me kaikki toivomme maailmanlaajuista rahoitusalan vakautta, joten kysymys kuuluu, luovummeko rajat ylittävästi toimivista pankeista. Olen kuullut ihmisten sanovan, että käytännössä lähdettäisiin toimimaan tytäryhtiöinä ja käytännössä jokaisella tytäryhtiöllä olisi omat rakenteensa, eli kyse ei enää olisikaan tytäryhtiörakenteesta, vaan ketjusta yksittäisiä toimijoita. Tähän tavallaan loppuisivat yhtenäismarkkinat tai on olemassa vaihtoehtoja ja niistä mielestäni tänään keskustellaan. Vaihtoehto on se, että siirrytään kansallisesta eurooppalaiseen ratkaisuun näiden puitteiden eri osissa valvonnassa, siitähän Laroche on jo ottanut ensimmäiset askeleet, sitten myös nuo talletusvakuutukset ja taakanjako. Näistä aiheista minä haluan puhua hiukan enemmän aluksi. Me kaikki tietenkin olemme äärimmäisen huolissamme siitä, että veronmaksajat ovat joutuneet tämän kriisin hallinnan maksajiksi. Kuten aiemmin puhuneet kollegat, minäkin olen huolissani ja on selvää, että asialle on jotakin tehtävä. Miten voimme siis parantaa markkinakuria? Uskokseni kaksi seikkaa ovat tärkeitä. Ensinnäkin on vähennettävä epäonnistumisen todennäköisyyttä, eli huolehdittava siitä, että pankki ei mene konkurssiin niin nopeasti. Periaatteessa tarvitaan enemmän pääomaa ja myös velkaantuneisuusasteeseen on puutettava. Se on äärimmäisen tärkeä, koska jos rahoitusjärjestelmä kokonaisuutena on liikaa velkavivun puolella, silloin mennään nopeassa kehityksessä. Nämä molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä. Tuo, tuo ensimmäinen on sellainen, joka koskee oikeastaan pankkiala itseään. Toinen seikka. Jos kuitenkin epäonnistutaan, kuinka voidaan rajata sen vaikutus? Ja siihen kuuluu hoitotestamentti käsite. Siitä on puhuttu myös G20 rahoitusvakauden lautakunnassa ja haluaisin tänään keskittyä käsittelemään sitä koskevaa päätöslauselmaa, kuinka viranomaiset voivat suhtautua hankalaan tilanteeseen, päätyneeseen pankkiin, eli miten voidaan lisätä käytössä olevien vaihtoehtojen määrää. Kuten sanoin aiemmin, joko pankki pelastetaan tai se likvidoidaan, ja monet meistä ovat lukeneet viikonlopun aikana Liman raporttia. Me tiedämme, minkälainen sotku tällainen likvidointi voi olla. Sitten rahoituksesta. Ekonomistina varoituksen sana. Jos katsomme hiukan ympärillemme, niin tietenkin jokaisella tieteentekijällä on oma ratkaisunsa. Niitä on paljon erilaisia ja jos ne kaikki kootaan, syntyy tästä huomattavat kustannukset pankkialalle ja pankkipalveluista tulee paljon kalliimpia ja ehkäpä luotot eivät enää liiku. Eli on äärimmäisen tärkeää valita tarkoin se, mitä tarvitaan, eikä vain kasata kekoon kaikkia ehdotuksia. Sanoisin, että kaikkein polttavin ratkaistava asia on talletusvakuutuskysymys. Jos katsotaan suurta lamaa Yhdysvalloissa, kullakin äh, osavaltiolla oli oma talletusvakuutusrahastonsa. Äh, tilanne oli hyvin epävakaa, hyvin vastaava kuin Islannissakin. Eli nämä valtiot eivät olleet riittävän isoja, jotta niillä olisi voinut olla tarpeeksi suuri talletusvakuutusrahasto koska pankit rajat ylittäen toimivat, pankit toimivat rajat ylittäen ja niillä on toimintaa eri jäsenvaltioissa. Pitäisi saada myös talletusvakuutukset tälle tasolle ja luonnollisesti olen samaa mieltä kahden aiemman puhujan kanssa siitä, että pankkien tulisi maksaa tästä, eli jo etukäteen riski perusteisesti vakuutusmaksuissa otettaisiin tämä huomioon. Jos äh, oma strategia on riskipitoinen, maksetaan myös isommat maksut. Tämä on mielestäni tärkein seikka, jos halutaan jatkaa yhtenäismarkkinamallilla. Ilman uskottavaa talletusvakuutusmallia ihmiset eivät enää laita rahoja tällaiseen toimintaan sen jälkeen, mitä Islannissa tapahtui. Kohdat kaksi ja kolme ovat oikeastaan kaksi eri vaihtoehtoa yhteen ja samaan ongelmaan joko voidaan todeta, että jos näin käy, niin minulla on järjestely taakanjaon osalta. Ja jos lähdetään tuosta jälkimmäisestä, mitä kokemus on meille osoittanut, on, että Yksikään taho ei voi yksin kohdata suuria pankkeja. Jos katsomme Yhdysvaltoja, niin tuo hyvin rahoitettu liittovaltion talletusvakuutusrahasto ei voi kohdata isoja pankkeja. Se voi hoitaa pienet, keskisuuret pankit. Se on hyvin tehokas pankki vararikon tapahtuessa, mutta suurien pankkien kohdalla talletusvakuutuksia ei voida hoitaa. Sanoisin saman tästä resoluutiorahastosta. Jos sellainen käynnistetään, sillä voidaan hoitaa pienet pankit, mutta esimerkiksi Unicredit ja Deutsche Bank ovat sen suuruusluokan pankkeja, ettei tällainen kriisinratkaisurahasto äh, koskaan riitä. Tämä toimii myös hyvin vahvasti suhdanteita edistäen. Joten minä aloittaisin siitä, että luotaisiin uskottava järjestely taakanjakoa varten. Kuten kaikki tiedämme, taakanjako on äärimmäisen ristiriitainen myös hallitustasolla Kreikan suhteen. Tässä kirjallisessa esityksessäni niin olen koristanut sitä, että joka kerran ei välttämättä tarvita rahaa auttamaan, vaan tiedetään, että jos se on tarpeen, miten se tehdään. Ehdottaisin, että aloitettaisiin pienin askelin, eli näissä uusissa hoitotestamenteissa – järjestettäisiin taakanjako laitos laitokselta sen sijaan, että olisi jokin iso, suuri hahmotelma, lähdettäisiin alhaalta ylöspäin ja tällä tavoin voitaisiin päästä suuriin rajat ylittäen toimiviin pankkeihin asti. Ja esimerkiksi Nordean kohdalla olisi kyseessä neljä pohjoismaista pankkia, jotka käsittelisivät omalta osaltaan Nordea. Ja lopuksi vielä tämä kriisinratkaisupuitteisto. Ensinnäkin, miten se voisi toimia? No, meidän on yksinkertaistettava pankkien rakenteita. Jotkut näistä rajat ylittäen toimivista pankeista, erityisesti amerikkalaiset, koostuvat jopa tuhannesta eri juridisesta yksiköstä niin, ettei niitä enää kukaan hahmota eikä ymmärrä ei myöskään itse yrityksen johto enää, ja me tarvitsemme varhaisen vaiheen puuttumisoikeuden eh, viranomaisten puolelta. Kriisin sattuessa osakkeen omistajien pitäisi voida olla mukana. Ja jos pankki jaetaan järjestelmä ja ei järjestelmäosaan, näin voidaan parantaa markkinakuria, jos ainoastaan systeeminen puoli voidaan järjestelmäpuoli voidaan pelastaa. Ja ei-systeemisellä, ei-järjestelmäpuolella voidaan soveltaa hoitotestamenttia. Se osa, joka menee sitten vararikkoon, me tarvitsemme todella jonkinlaisen kriisinratkaisusopimuksen, jotta voimme hoitaa näitä vararikkoon meneviä pankkeja. Jos tämä olisi jollain lailla standardoitua, rajat ylittäen toimivat pankit olisivat johdonmukaisemmin kohdeltuja, kun niitä ajetaan alas kriisin sattuessa. Ja viimeinen Kalvo kertoo siitä, että me emme voi nojata pelkästään yhteisymmärrysmuistioihin, koska viimeinen artikla on aina eh, sellainen, joka ei ole juridisesti sitova. Eli kun kriisi sattuu, ei näitä yhteisymmärrysmuistioita enää edes lueta. Tarvitaan kunnon lainsäädäntöä. On siis tärkeää, että Euroopan parlamenttikin on tässä mukana. Ja viimeinen kysymys kuuluu, kun, kenen tulisi sitten hoitaa homma, kun kriisi sattuu? Normaalisti ehkä kannatetaan sitä, että on kunnon virastot, tässä kohtaa varoituksen sana kuitenkin. En loisi liikaa erilaisia uusia virastoja yhdellä kertaa. Olen samaa mieltä siitä, että eurooppalaisella tasolla on jotakin tehtävä. Olen siis täysin samaa mieltä esittelijän kanssa tästä asiasta, mutta sanoisin, että jos me aloitamme näistä uusista valvontaviranomaisista, Niitä tukemaanhan on olemassa hyvin vahvat artiklat. Sanotaan, että kriisiaikoina – Euroopan finanssivalvojien järjestelmä toimii voimakkaampana tahona kuin kansalliset viranomaiset. Tätä siis korostaisin. Ja koska Euroopan finanssivalvojien järjestelmä katsoo tilannetta Euroopan laajuisesti, voi se lyhtyä, ryhtyä myös kriisin ratkaisutoimiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nämä viimeiset huomiot olivat tavan kohdallaan ja sitten annan vielä puheenvuoron Rim Ajadille. Olkaa hyvä. Thank you very much for inviting me today to share some of the view. Kiitoksia. Puhun nyt asioista vähän loppukäyttäjän kannalta ja ensinnäkin haluaisin kiittää Dirkkiä. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Ja sitten puhun loppukäyttäjän näkökulmasta. Ja itsehän olen FinUse-foorumin jäsen ja myöskin SEPSissä. Rahoituskriisi on nyt osoittanut, että aikaisempi sääntely ei ole ylläpitänyt vakautta rahoitusjärjestelmässä eikä ole suojellut rahoitusjärjestelmän käyttäjää. Tallettajat ja piensijoittajat ja muut menettivät uskonsa rahoitussektorin. Jotkut menettivät säästönsä, muita varoja, ja jotkut koko elämänsä investoinnit. Ja luottamus, joka, jolle pankkitoiminta pohjautuu, on nyt särkynyt eikä se saata ehkä palata hetkeen. Tämänhetkinen sen tilanteen ironia on se, että sääntely ei ainoastaan epäonnistunut, vaan että hallitukset käyttävät paljon veronmaksajan rahoja pelastaakseen vastuuttomia pankkeja ja kompensoidakseen sääntelijän epäpätevyyttä. Monet ovat katsoneet, että tämä oli väistämätöntä, kun Euroopassa ei ollut selkeää kriisin hallintapuitteistoa. No nyt on turha puhua kunnollisesta kriisinhallinnosta pankkisektorilla, kun vaarat vain kasvavat ja markkinoiden kurinalaisuus ei enää toimi. Mutta ehkä on parempi perustaa EUn rajat ylittävä kriisinhallintapuittaisto kuin antaa kansallisten lähestymistapojen ottaa valta. Tällä tavalla voidaan jälleen pahentaa riskejä ja luoda markkinavääristymiä ja myöskin kohdennetaan pankkien varoja jollekin alueelle kunkin instituution tasolla eikä rajat ylittäen. Tämä vaihtoehto ei takaa rahoituksen vakautta EU:ssa eikä sillä myöskään voida suojella kuluttajia tai sisämarkkinoita. Jos me haluamme, että EUn kriisinhallinta on tehokasta seuraavassa kriisissä, silloin seuraavat huomiot voitaisiin ottaa, tai täytyykin ottaa huomioon. Koska pankkijärjestelmä on globaali ja ylikansallinen, EUn sääntelijöillä ja valvojilla ei ole käytössään tehokasta varhaisen hälytyksen järjestelmää, jotta voidaan hoitaa rajat ylittävä pankkikriisi ja tämä järjestelmä ei enää ole kestävä. Eli me kannatamme sitä, että perustettaisiin pakollinen varhaisen hälytyksen järjestelmä. Jos haluamme toimia tehokkaasti, sääntelyiden valvojen on voitava ja pystyttävä puuttumaan asioihin varhaisessa vaiheessa ja oikeassa vaiheessa, kun kyseessä on rajatulittava pankkikriisi. Ja tällaiseen toimintaan liittyy välineitä, joista on yhdessä sovittu, sekä laadullisesti että määrällisesti. Sääntelijöiden ja valvojien on voitava tehdä neljä asiaa havaita ja ennaltaehkäistä kriisi. Tässä vaaditaan tehokasta valvontaa eri pankkien osalta ja mitä soveltaa sopivia säänteleviä välineitä, esimerkiksi kun vankkoja pääomavaatimuksia, avoimuutta, hallinnon laadun arvonta, arviointia. Ja valvojat eivät voi toimia yksin, vaan niiden on koordinoitava toimintaansa muiden sääntelyiden kanssa ja keskuspankkien kanssa, jotta voidaan kunnolla hallita rahoituksen riskejä sekä instituutiossa että makrotaloudellisessa kontekstissa. Eli valvontaa ei pidä harjoittaa makrotasolla. Tässä mielessä valvonnan laatu on avainkysymys. Valvonta ja valvojat eivät ole virheettömiä, ja Euroopan valvontaviranomaisten rooli on tärkeä, jotta voidaan varmistaa se, että rajat ylittävien instituutioiden toimintaa valvotaan. Sitten asioihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa. On erinäisiä merkkejä siitä, että kriisi on lähestymässä ja meillä on yhteistyötä makrotaloudellisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi Euroopan keskuspankkiin. Ja poliitikkojen ja sääntelijöiden on voitava puuttua tällaiseen tilanteeseen ja pienentämään konkurssiriskejä. Ja ehdot tällaiselle toiminnalle pitää selkeästi määritellä. Meillä on käytössä useita mikroja. ja... Niin voisitteko puhua hiukan hitaammin? tulkeillaan hiukan ongelmia. Trigger can be defined Meillä on mikro- ja makroindikaattoreita, esimerkiksi ydinpääoman taso, maksukyky ja riskien kasautumisriski kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Joten jotta olisi tällaista kansainvälistä yhteistyötä, myöskin alueellinen yhteistyö on tärkeää. Valvojalla pitää olla valtuudet vaatia pääoman kasvatusta, salkkujen kokoonpanon muuttamista ja myöskin johtokunnan muuttaminen. Valvojat voivat myöskin käyttää markkinoita kurittaakseen vastustamatti toimivia pankkeja. Kriisin hallinnointi jälkikäteismekanismeilla voidaan ohjata venettä oikeaan suuntaan. Ja tällä voidaan estää esimerkiksi säästöjen muuttaminen käteiseksi, talletusten takujärjestelmät ja hallituksen politiikka, joka liittyy tallettajien suojaan, oli heille sitä vakuutus tai ei. Ja sääntelytoimet ovat tarpeen, jotta voidaan suojella kuluttajia ja ylläpitää vakautta. Talletusten takujärjestelmät ovat tärkein väline, jolla voidaan suojella tallettajia. Sen summan pitää olla uskottava se ei saa olla liian pieni eikä liian suuri. Ja se pitää harmonisoida EU:ssa, jotta voidaan välttää kilpailuvääristymiä. Ja sitä on rahoitettava etukäteen. Ja maksut on suoritettava välittömästi, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu. Suurten pankkien osalta vaaditaan huomattavia resursseja, kuten jo mainittiinkin, mikäli talletusten takujärjestelmän halutaan olla merkittävässä roolissa kriisinhallinnassa. Tämänhetkisten talletusten takojärjestelmien yhdistelmä ei välttämättä ole enää riittävä, ja siksi tarvitaan ehdotuksia, jotta voidaan taata riittävä rahoitus. Ja etusia pitäisi antaa yksityisille esirahoitusjärjestelmille, mutta se ei kuitenkaan riitä, ja siksi valtion lisäapua voidaan harkita. Pitää käyttää hallinta toimia Esimerkiksi hoitotestamentti saattaa olla tarpeen, jotta kriisit voidaan hoitaa kunnolla, mutta hoitotestamentteja pitää miettiä kustannusten ja hyötyjen suhteen. Ja täytyy miettiä, mitä tavoitteita näillä toimilla on. Täytyy miettiä rahoituksen vakautta, integriteettiä, maksujen jatkumista, kuluttajasuojaa ja yhteiskunnalle koituvien kustannusten minimointi. Eli säästäjien ja veronmaksajien ei pitäisi joutua maksamaan näitä kuluja. Jos haluamme toimia tehokkaasti, täysin harmonisoidut säännöt EU-tasolla ovat kriittisiä ja EUn viranomaisten rooli on keskeinen. Euroopan pankkiviranomaisten pitäisi huomattavasti koordinoida ja toimia yli kansallisten viranomaisten. Finusen jäsenenä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää hallinnointi ja vastuullisuus on valvontaviranomaisten tasolla, kansallisesti ja EUn tasolla. Jos valvojat haluavat taata vakauden ja kuluttajasuojan, on tärkeää, että käyttäjät ovat riittävästi edustettuja näiden viranomaisten tasolla. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Mm. Sitten esittelijä Elisa saa puheenvuoron ja hän voi esittää muutamia kysymyksiä. Thank you very much for... Ensinnäkin kiitos kaikesta tehdystä työstä, kiitos näistä esityksistä. Ja tässä lyhy- tänä lyhyenä aikana on varmasti nyt hyvin tärkeää saada hyöty teidän kokemuksistanne ja tiedoistanne useissa asioissa, joista yksi on ensimmäisen panelistin osalta se, mikä on suhde kansallisten intressien ja eurooppalaisten intressien välillä. Tällaista ei ole helppo hallita, sen varmasti tiedämme. Mutta kun vakautetaan yhteiset säännöt ja kun saadaan aikaan sopimukset kaatuneiden pankkien käsittelemiseksi, niin miten voidaan varmistaa se, että erilaiset kansalliset intressit otetaan huomioon näiden rajat yli rajojen toimivien suurten pankkien osalta? Ja mikä on sitten säätelijän rooli? Onko tämä kollegio riittävän vahva vai onko tästä ehkä riskinä se, että Euroopan pankkiviranomainen on sitten isojen toimijoiden jaloissa. Jos ajatellaan erilaisia elimiä, elinko- instituutiokohtaista lähestymistapaa, niin mikä on tämä kriisiä ennakoiva taakanjako lähestymistapa. Toinen kohta liittyy siihen, miten voidaan selvittää se, tai ainakin minä haluaisin selvittää sen, että että näiden mekanismien tarkoituksena ei voi tai sitä ei voisi sekoittaa pankkien säästämisen intressiin, vaan tarkoituksena on nimenomaan minimoida vahingot ja sitten valvoa näiden pankkien systeemistä vaikutusvaltaa sen, ja sen kustannukset veronmaksajille. Ja tämä mielessä pitäen toinen lähestymiskohtani kohtani niin oli tai liittyi siihen, että jotain lähestymistä on näiden uudistus, tämän uudis, uudistuksen osalta ja nimenomaan talletusten vakuusjärjestelmän uudistamisen osalta. Mutta voidaanko nyt ollenta, olettaa, että näitä varoja käytetään eh, tämmöiset epäonnistumistapauksessa tai jo sitä ennen viranomaisilla olisi käytössä tällainen järjestelmä? Jos mitään muuta ei ole olemassa kuin tällainen talletusten vakuusjärjestelmä, joka itse asiassa luotiin ihan muuta tarkoitusta varten. Sen tarkoitushan oli, ainakin minun käsittääkseni, taata talletusten tekijöille. Ei niin, että sitä käytetään ennalta sellaisessa tapauksessa, johon puhujat viittasivat. Sitten kolmas kohta, johon halusin puuttua, että millä perusteella perusteella tällainen kriisiä ennakoiva väline voidaan ottaa käyttöön. Jos kerran järjestelmät eri maissa ovat täysin erilaiset juridiselta kannalta, niin voidaanko tai pitääkö meidän odottaa epäonnistumista ja ongelman syntymistä ennen kuin viranomaiset voivat puuttua asiaan ja ennen kuin saadaan valta eurooppalaisella tasolla puuttua tilanteeseen. Niin kuin professori Schoenmaker sanoi, onko meillä sitten 28 erilaista järjestelmää. Mutta sitä ennen onko mahdollista ajatella, että nämä välineet toimivat ilman, että käsitellään kysymystä sidosryhmien oikeuksista ja osakkeenomistajan oikeuksista – kun ajatellaan, että jokaisessa maassa on niin erilaiset juridiset jär, oikeusjärjestelmät. Ja mi, miten tämmöinen siis kriisiä ennakoiva keino voidaan, voidaan laukaista. Sitten kuka pystyy sitten määrittelemään nämä laukaisijatekijät ja miten voidaan sitten tämmöiset objektiiviset laukaisintekijät ja avoimet sellaiset määrittää niin, että ne myös heijastavat tiettyjä tai tuovat esille tietyt rajoitukset ja, ja, ja saavat aikaan myös laadullista tietoa, joka on ö, säätelijän vallassa. Sitten viimeinen kysymykseni koskee sitä, että voidaanko ajatella, että meillä on tämmöinen järjestelmä, jossa on kolme tai neljä tasoa, jossa käytetään tiettyä menetelmää systeemi, riski, instituution kannalta ja sitten toinen taso, jossa käsitellään rajat ylittävää toimintaa. Kolmas taso, jolla käsitellään kansallisia instituutioita, joihin saattaa liittyä järjestelmäriski ja niin edelleen. Ja voidaanko ajatella, että Evan pystyynpanemä säätelijä kollegio toimii osana tätä tällaista tasojärjestelmää, koska meillä pitäisi olla jonkunnäköinen yhdenmukainen järjestelmä kaikille, koska muuten markkinoille syntyy entistä enemmän epävarmuutta. Voiko ainakin siirtymäaikana tällainen mekanismi toimia mutta että se sitten jossain vaiheessa yhdenmukaistettaisiin paremmin. Ja sitten ihan viimeinen pointti. Jos on olemassa erilaisia yhteyksiä erilaisten yksiköiden välillä, jos on olemassa jonkunnäköinen kriisin ratkaisu, kriisin ratkaisu eli, niin pitäisikö se olla tai millä tasolla sen pitäisi olla vai pitäisikö olla yhteinen viranomainen toisaalta vakuutusalalle ja toisaalta pankeille. Ja jos ne delegoidaan EBAN tasolla, niin silloin voidaan ymmärtää, miten tämä, nämä yhteenliittymät eri elinten välillä toimivat. Tämä, oli, tämä on myös hyvin kriittinen kysymys en kysy tätä erikseen teiltä kaikilta, vaan tällainen yhteinen kanta, joka olisi teidän, teidän kantojenne yhdistelmä. Okay, so what a challenge. What I... No niin, aikamoinen haaste. No, Elison esitteli, hänellä oli valtavasti kysymyksiä, eli palaamme nyt tähän paneeliin. Mutta älkää nyt käyttäkö kaikkea aikaa, koska sitten on vielä varjoesittelyt ja muita puhujia, jotka haluavat käyttää puheenvuoron sitten toisella kysymyskierroksella. Mutta varmaan sitten kerran kaikki yhteen. Eli haluaako joku teistä nyt aloittaa vai etenemmekö sitten samassa järjestyksessä kuin aikaisemmin? Eli Kluusa ensin, olkaa hyvä. Well, very important. Kiitoksia. Tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin suhde kansallisten ja eurooppalaisten intressien välillä. No ne ovat samoja. Me puhumme nyt Euroopan unionista, eli siellä on samat edut. Rahoitusvakaus EU:ssa on koko EUn etu. Me uskomme, että tähän päästään vain, jos on vakautta paikallisilla markkinoilla. Jos nyt katsomme tämän kriisin syitä Euroopassa, oli kyse sitten alueellisesta tai kansainvälisestä globaalista kriisistä, sillä on aina paikalliset juuret. Eli sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen, Prosessi, joka on aloitettu, on tärkeä, eli että luodaan Euroopan valvontavirasto ja me tuemme tätä hanketta. Ja myöskin pitää jättää valvonta myöskin aluetasolle paikallisten valvojien myöskin oltava vahvoja, koska paikalliset ongelmat, jos niitä ei ratkota paikallisesti, silloin ne muuttuvat rajat ylittäviksi ongelmiksi ja kansainvälisiksi, eurooppalaisiksi, globaaleiksi ongelmiksi. Ja siksi on tärkeää, että näihin asioihin puututaan jo varhaisessa vaiheessa aluetasolla. Ja sitten nopea huomio siitä, miten voidaan havaita näitä systeemisiä, välisysteemisiä ongelmia Aina ei puhuta systeemisistä instituutioista, vaan on myös systeemisiä tilanteita, jotka eivät johdu systeemisistä instituutioista. Esimerkiksi Northern Rock, se ei ollut mikään systeeminen instituutio, mutta tilanne, jonka se loi, oli kuitenkin systeeminen tilanne. Ja tällainen tilanne voi siis syntyä myöskin ei-systeemisestä instituutiosta. Eli tämä keskustelu on hiukan laajempaa. No, lupasin vastata lyhyesti, mutta sitten minullakin on kysymyksiä muille paneelin jäsenille. Te puhuitte siitä, että haluaisitte likvidoida joitain instituutioita, jotka ovat systeemisesti vähemmän tärkeitä. Millä, miltä näyttäisi Euroopan rahoitusmarkkinoiden rakenne, ja jos nämä ei-systeemiset osat yrityksiä, ei-systeemiset instituutiot likvidoitaisiin. Lisäisikö se vai vähentäisikö se sy- systeemisiä riskejä? Prova se posso io. Mm, saanko tässä vaiheessa vastata osalta? Niin. Nämä kysymykset hyvin lyhyesti. EBAn pitäisi kasvaa sen pitäisi olla johtava säätelijä näissä näiden rajat ylittävien konsernien tai ryhmittymien säätelemisessä. Ja sen pitäisi pystyä olemaan nimenomaan näiden rajat ylittävien toimijoiden, johtokuntien ja, muiden elinten säätelijä. Tallettajille pitää pystyä in, äh, maksukyvyttömyystilanteessa maksamaan takaisin ja, ja enemmänkin pitäisi itse asiassa tehdä. Nimittäin minä olen nyt tuonut esille tällaisen tilanteen. Jos katsotaan esimerkiksi ryhmittymää, joka toimii eri maissa 40, 50, 60 miljardia pääomaltaan maksukyvyttömyystilanne on lähinnä mahdoton. Vaikka kymmenenkin miljoonaa menetettäisiin, niin silti ne ovat vielä maksukykyisiä ja pystyvät rahoittamaan toimiaan. Eli kriisitilanteessa ei ole tämmöisiä lyhyen tai keskipitkän aikavälin rahoitusmahdollisuuksia. Aikaisemmissa äh, kriiseissä oli tämmöisiä hyvinkin äh, äh, hinnakkaita varoja, mutta niitä on nyt käytetty tehty sen estämiseksi, että tämä yhden pankin kriisi tarttuisi muihin. Euroopan tasoinen Euroopan tasoisella viranomaisella pitäisi olla käytössään Euroopan laajuinen keino tällaisen kriisin estämiseksi, koska se aina alkaa nimenomaan maksukyky, maksukyky ongelmista tai kriiseistä. Ja milloin sitten tämä puuttuminen la, milloin puuttumistilanne la, laukeaa. Pitäisi olla jonkun näköinen toimivalta ja, ja, ja toimielin, joka arvioi sitä, että markkinat menettävät luottamusta. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin pitää pystyä toimimaan hyvinkin nopeasti. Tämä laukaisutekijä voi olla hyvinkin nopeasti astuva, peliin astuva joten jonkunnäköistä kuitenkin harkintavaltaa pitää olla myös näillä viranomaisilla. E EBA, tai sanotaan Eurooppa tarvitsee vahvan keinon ja välineen, instrumentin, koska olemme nähneet, että kustannukset voivat olla hyvinkin korkeat, jos markkinat eivät luota enää näihin pankkitoimijoihin, eivätkä saa riittävästi tietoa niiden toimista. Senpä takia Euroopan tasolla pitää olla mahdollisimman vahvat viranomainen, jolla on mahdollisimman paljon tietoa käytössä, niin joka pystyisi eri jäsenmaissa varmistamaan yhdenmukaisen lähestymistavan. Tämä, tällaisen viranomaisen perustaminen minun mielestäni on nyt ensiarvoisen tärkeää. Kiitokset. Ensimmäisestä kysymyksestä kansallinen ja eurooppalainen etu. Tästä kai voidaan olla hyvin selvillä. Jos katsotaan Fortis-tapausta, jossa Belgian ja Hollannin piti hoitaa asia tahoillaan. Tästä syntyi koordinointiongelma. Jos haluamme toimia kunnolla eurooppalaisten pankkiryhmien tai rajat ylittäen toimivien pankkiyritysryhmien kohdalla, tarvitaan myös eurooppalainen taso. Ja siksi mielestäni tämä uusi viranomaistahon puheenjohtaja on tehokas keino, koska Tiedetään, että jos halutaan sitova päätös, tehdään jo ennalta yhteistyötä ja kriisiaikana viranomaisilla on päätöksentekovalta kansallisten viranomaisten yli. Tämä on hyödyksi, koska kriisiaikoina pitää voida tehdä päätöksiä nopeasti. Ja sitten vastaan saman tien noihin viimeisiin kysymyksiinne. Älkää koittako saada kolmea viranomaista tähän kriisiin mukaan. Eli jos pankki voi jälkikäteen eh, huolehtia vakuutus- ja muusta puolesta, mutta ei kriisin aikana, on toimittava nopeasti. Euroopan keskuspankin ja Euroopan pankkiviranomaisen pitää olla eturivissä toimimassa sen sijaan, että ne odottelevat ja tarkastelevat tilannetta. Mitä sitten pitäisi tehdä noiden talletusvakuutusten suhteen? Olen täysin samaa mieltä koska kaikki olemme sitä mieltä, että tuo ei-systeeminen, ei-järjestelmäpuoli pitäisi ajaa alas ja pitäisikö sitten talletusvakuutusta käyttää takuumaksuihin? Mielestäni ei. Jos on tallettajien talletusvakuutus, se on käytettävä tarkoituksensa ja kun on kyse isoista pankeista, sanoin jo aiemmin, ettei rahaa niihin ole koskaan riittämin, joten jos tätä rahaa tarvitaan varsinaisia tallettajia varten, ei sitä välttämättä heille jää. Katson tässä naapuriani, koska viime kädessä me tarvitsemme nämä varat nimenomaan tallettajia varten irrallaan kriisinhallinnasta. Se on hoidettava kunnolla esimerkiksi taakanjaon muodossa. Eli talletusvakuutukset on säästettävä tallettajille. Sitten kriisiä edeltävät välineet, juridiset toimet ovat hyvin tärkeitä. Havaitsen, että te haluatte hiukan nopeuttaa tätä, koska emme voi odottaa uusia puitteita, mutta olen sitä mieltä, että jotkut maat ovat jo käynnistäneet erityiset kriisinhallintajärjestelynsä, esimerkiksi yhdistyneet kuningaskunnat ja useat maat, useimmat kai pohtivat tätä sanoisin, että käyttäisimme nyt tätä avautunutta mahdollisuutta, kun kaikki kerran tilannetta tarkastelevat, että tekisimme vähintäänkin saman tyyppisiä toimia kaikissa maissa. Muutoin meillä on 27 erilaista kriisinhallintajärjestelmää, jotka eivät toimi yhdessä rajat ylittävissä tapauksissa. Tarvitsemme myös lainsäädäntöä. Ja vielä lopuksi, voiko sitten olla kolme eri kerrosta? Pyytäisin olemaan varovainen. Tärkeää mielestäni on, että on yhden tyyppinen sääntökirja, yhdet ohjeet siitä, kuinka toimitaan, ja sitten toisekseen tehokkuuden nimissä päätös siitä, kuka työn tekee, koska viime kädessä ei koskaan tiedetä, onko rajat ylittäen toimiva pankki systeeminen järjestelmällinen luonteeltaan vai ei. Joskus on helpompaa, että esimerkiksi suurten yritysryhmien kohdalla toimitaan toisin kuin pienten pienet jäävät kansallisten piiriin. Mutta Euroopan keskuspankkijärjestelmä on erinomainen esimerkki siinä. Kansalliset keskuspankit tekevät aika paljon työstä, mutta ne tekevät aivan samaa työtä sääntöjen mukaan, jotka on laadittu yhdessä. Sanoisin, että tällainen järjestelmä on hyvin tärkeä sen varmistamiseksi, että lähtökohta on sama. Ja Kuka sitten varsinaisen työn tekee, se on tehokkuuskysymys. Aina Euroopan pankkiviranomainen huipulla, EBA, se voi puuttua asiaan, jos alemmalla taholla ei toimita riittävän nopeasti. Kiitoksia. Well, I think these are very important... no, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun mietimme rahoitusmarkkinoiden vakautta EU-ssa. No, kansalliset ja EUn intressit No, tässä vaiheessa me tiedämme, että rahoitusvakaus on saavutettava kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Eli tällä hetkellä meidän pitäisi miettiä, että kun laaja valtio ajaa tiettyjä etuja pienempien valtioiden kustannuksella, no tällaiseen tilanteeseen pitää puuttua vähän eri tavalla, erityyppisin toimin, mutta viime kädessä jos me haluamme rahoitusmaailman vakautta ja suojella kuluttajia kansallisella alueellisella tasolla, silloin näiden etujen pitäisi olla yhdenmukaisia. No, talletusten takuusuoja. Silloin tallettajat voivat saada talletuksessa rahaisin pienistä ja keskisuurista pankeista, mutta ei jos on räätylittäviä kriisejä. Ja mielestäni tätä järjestelmää ei pitäisi käyttää pelastamaan suuria kansainvälisiä pankkeja. Eli vaihtoehtoja pitäisi vähän tarkastella. Sitten näistä aukaisemista. No se on vaikea kysymys, koska jos halutaan varhaista toimintaa, meillä pitää olla yhteisiä yhteisesti hyväksyttyjä sovittuja sääntöjä, ei pelkästään laadullisesti, vaan myöskin määrällisesti. Pääoma on yksi niistä, vaikka välillä on hyvin vaikea, jos katsotaan näitä pääomasuhteita, niin tilanteesta tulee monimutkainen. Mutta meidän pitäisi tehdä vaikutusten arviointia ja katsoa, mitkä ovat merkittävät laadulliset ja määrälliset merkit, joita käytetään jonkun toimen käynnistämiseen. Sitten tämä monen tasoinen järjestelmä. No oli järjestelmän rakenne mikä tahansa, sen pitää taata rahoituksen vakaus. Ja sen pitää myöskin ottaa huomioon myöskin Euroopan pankkimaailman monimuotoisuus, koska kun puhutaan rahoituksen vakaudesta, mutta myöskin täytyy muistaa, että on pankkiryhmiä, jotka todennäköisesti johtuen niiden omasta rakenteesta, niitä pitää valvoa paikallistasolla, eikä voi olla järjestelmää, jossa estettäisiin tätä kehitystä kansallisella tasolla. Se on tärkeää Euroopan pankkien kannalta. Eli monen tason järjestelmä on varmaan oikea tapa edetä, mikä, mikäli haluamme pitää kiinni tästä monimuotoisesta järjestelmästä. No sitten tämä rahasto. Jos tällainen rahasto perustetaan, niin silloin EBAN, eli pankki, viranomaisen pitäisi sitä hallinnoida Euroopassa. Kiitos. I think what Kiitoksia. No sitten varjoesittelijät. En tiedä, onko kukaan nyt halukas käyttämään puheenvuoroa. No nyt näyttävät sieltä. Hybner ensin. Suuret kiitokset. Minun molemmat kysymykseni lienevät herra Schoonmakerille. Ensimmäinen tästä kriisin ratkaisusta – rahastosta, koska te oikeastaan torjutte sen eh, sillä argumentilla lähinnä, ettei yksikään rahasto voi olla riittävän suuri, jotta selviäisi isojen pankkien konkurssista. Kelpaisiko teille siis kriisinhallinta pieniä pankkeja varten? Kelpaisiko rinnakkaisjärjestelmä, jossa olisi pieniä pankkeja varten tällainen rahoitettu pelastusjärjestelmä? ja mikä voisi olla mahdollinen kynnys? Oletteko asiantuntijana kuullut mistään vaikutusarviotutkimuksista, jotka auttaisivat meitä tekemään päätöksen tästä asiasta? Toinen kysymykseni koskee hoitotestamentteja. Nehän ovat äärimmäisen tärkeitä tässä yhteydessä. Olen ymmärtänyt, että tämä voisi olla esillä myös rajat ylittävien pankkien kohdalla. Rajat ylittävyyshän nimenomaan on tärkeää hoitotestamenttien kohdalla meidän kannaltamme. Ja kysymykseni tämän kaiken yhteydessä kuuluu, miten mielestänne nämä eri tekijät liittyvät käsiteltävän asian rajat ylittävään luonteeseen? ennen kaikkea, miten toimielimet voivat olla mukana tällaisen hoitotostamentin valmistelussa, jos on kyse pankista, joka toimii rajat ylittäen. Ja tästä seuraa myös, onko teidän mielestänne tarvetta ajaa eurooppalaisia säätelypuitteita tälle rajat ylittävälle elementille ennen kaikkea taakanjaan osalta? I'm going to take all... No niin, nyt kaikki kysymykset, koska meillä on enää vartti jäljellä jos kysymykset ovat liian pitkiä, niin sitten emme ehdä, ehdi kuulla vastauksia. Oli Schmidt ja sitten Kay, joka antoi merkin Sven. Portas ei ole paikalla. Ja sitten Jose Manuel ja se Kluna. Ja siinä sitten kaikki. Ole, ole hyvä. Madam Chair, thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä puheenvuoroista. Hyvin hyödyllisiä. Me kaikki tai ainakin enemmistö voi tunnustaa sen, että jonkunnäköinen tasapaino pitää saada vakauden ja suurvallisuuden välille kuluttajana ja sijoittajana ja tulevaisuuden eläkeläisenä haluan jotain tuottoa säästöistäni. Ja senpä takia en halua, että 100 prosenttia vakautta ei koske minun tuottoani miten nämä kaikki erilaiset direktiivit ja jotka koskevat eri aloja, niin, niin pääsevätkö ne tai saavuttavatko ne tämän tasapainon, kun meillä nyt on direktiivejä eri tasoilla ja sitten lopu, lopuksi saadaan aikaa ongelmia ää, maksuvalmiuden osalta, likviditeetin osalta. Sitten varhaisen puuttumisen asia. Onko hyvä ajatus kieltää rahoitustuotteet? Ei Kreikassa ainakaan tänä päivänä kovin hyvältä tilanne näytä. Ja Euroopassakin pankit koittavat säästää ja niitä syytetään siitä, että ne spekuloivat ja, ja pyrivät, pyrkivät nyt säästämään omia varojaan. Ja sitten on sellaisia, onko sellaisia tuotteita, jotka pitäisi kieltää? Onko se teidän mielestänne hyvä ajatus? Onko se hyödyllinen ratkaisu vai olisiko mitään muuta varhaisen puuttumisen keinoja tällaisessa. Sitten on ehdotettu tämmöistä rahastoa ainakin meillä Ruotsissa. Onko kukaan tällaista tutkinut? Olisiko se tämmöinen tehokas ratkaisu? Meillähän oli kriisi 90-luvulla ja mm, siitä on päästy aika hyvin, ainakin luulakseni. Tämmöinen rahasto saattaisi olla yksi väline, mutta mitä se Ronmaker, onko se hyödytön sekin, onko se liian pieni, liian mitätön sekin? Thank you and thank you all for your, your comments and I think you come at it from slightly different... Kiitoksia, kiitän teitä näistä kommenteistanne. Kaikki ovat vähän eri näkökulmasta ja sehän on hyödyksi. Olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että todella tarvitaan rajat ylittävää toimintaa, jotta meillä on yhtenäismarkkinat ja konsensus on siitä, että kuluttajia on suojeltava kaikissa jäsenvaltioissa, eli mikä tahansa talletusvakuuksien lähentyminen on hyvä asia kai kaikissa jäsenvaltioissa ja tarvitaan myös tuollainen yhtenäinen sääntökirja ja se on pantava yhtenäisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, joten eiköhän tässä lähdetä aika vahvalta pohjalta. Mutta haluaisin ymmärtää hiukan enemmän, miksi uskotaan, että tietty tehdyt yhteisymmärryspöytäkirjat jäsenvaltioiden välillä, ennen kaikkea hallitusten ja säätelyviranomaisten välillä, eivät riitä, että tarvittaisiin erityissäätelyä esimerkiksi rajat ylittävien laitosten alasajon säätelemiseksi. Olen ymmärtänyt, että nämä yhteisymmärrysmuistiot voivat olla varsin voimakkaitakin asiakirjoja. Ja toisekseen, voisiko tällainen kriisinhallintavirasto olla vain ryhmä, ylempiä sääntelyviranomaisia sen sijaan, että luodaan jälleen jokin uusi virasto. Ja sitten tämänhetkinen äh, valvojien äh, ryhmä, sen pitäisi nyt jo hahmotella yksittäisten jäsenvaltioiden osallistumista eri tahoissa. En ymmärrä, miksei nyt jo keskustella yksittäisten laitosten kunnollisesta alasajosta. On olemassa äh, merkittäviä sellaisia. Eikö sääntelyviranomaisten pitäisi tehdä tätä nyt jo? Kiitoksia. I have a question. Minulla on kysymys, joka liittyy siihen, millainen suhde on tämän takujärjestelmän ja paikallisten toimivien järjestelmien välillä. Eli millainen näiden kahden välinen suhde on. Erityisesti kun kyse on järjestelmistä, jotka koskevat vain paikallisesti tai kansallisesti toimivia pankkeja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama konkreettinen kysymys. Tällä hetkellä puhumme rahoitusvalvonnan arkkitehtuurista Euroopassa ja minä vastaan tästä Euroopan pankkiviranomaisesta. Ja mietinnössä puhutaan yksi, yhdestä asiasta, joka on uutuus verrattuna komission ehdotukseen. Ja tarkoituksena on se, että Euroopan viranomainen valvoisi niitä eurooppalaisia yrityksiä, joista, jotka, joista on sovittu jo kansainvälisten sopimusten muodossa ja myöskin esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa. Tämä viranomainen käyttäisi hyväkseen kansallisten asiantuntijoiden kokemusta ja nämä viranomaiset olisivat tämän eurooppalaisen viranomaisen delegaatteja. Jotta voimme tasapainottaa nyt vastuuta rahoituskysymyksissä – kun kysyy, on, on ongelmia. Ehdotamme, että otettaisiin käyttöön esirahoitettu rahasto, joka erityisesti liittyisi Euroopan 2020-strategiaan. Ja silloinhan toimielimetkin osallistuivat näihin kustannusten maksamiseen. Tämä raho- rahasto, josta nyt keskustellaan, voitaisiin ottaa käyttöön kahdessa tapauksessa. Eli säästöjen pelastaminen ja sitten sellaisten instituutioiden pelastaminen, joiden romahtaminen saattaisi johtaa koko järjestelmän romahtamiseen. Ja varastoa voitaisiin käyttöön velkojen maksamiseen. Tästähän puhutaan nyt esimerkiksi Kreikan osalta. Ja sitten äärimmäisessä tapauksessa, mikäli on tarpeen, jos on ongelmia julkisen, julkisten varojen käytön suhteen, mielestäni olisi paras toimia tässä ennen kuin ongelmia syntyy, kuin vansasta jälkeen, kun vahinko on jo sattunut. Ja tällä tavalla voitaisiin vähentää veronmaksajien taakkaa, voitaisiin vahvistaa vastavuoroista valvontaa. Siellähän täyt, kuitenkin täytyy maksaa toistenkin virheistä. Ja mielestäni tämä järjestelmä on oikeanlainen – Muuten en sitä ehdottanutkaan. Ja haluaisin kuulla paneelin kannat tästä asiasta, koska emme ole kaikista asioista aina samaa mieltä. Minun täytyy nyt lähteä naisten päivän äh, näytöksen avaamiseen, joten minun täytyy nyt ikävä kyllä lähteä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä professori Schaunmakerilta. Äh, sellaiset pankit, joita, jotka eivät voi kaatua. Ja niiden osalta haluttaisiin tämmöistä rakenteellista, niin kuin Volcker lähestymistapa koskien isoja kaupallisia pankkeja. Te ette usko, että tällainen toimisi, mutta kun puhutte sitten hoitotestamenteista, living wills, niin haluatte pitää erillään ne osat pankkia, jotka saisivat kaatua, ja sitten se osa, joka pelastettaisiin. Mikä ero näiden kahden osion välillä sitten olisi? Antoni. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Minäkin haluan puhua systeemisistä äh, riskeistä, emmekä systeemisistä instituutioista. Systeemiset instituutiot on globaali käsite ja se pitäisi määritellä globaalisesti ja monenkeskeisesti. Sitten viittaisin kysymykseen, kun puhutaan näistä uudelleenjärjestelyistä – Tässähän puhutaan nyt näistä yksittäisistä prosesseista, mutta prosessissa voi olla myöskin uudelleenjärjestelyitä, ja tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota. Kun, koska kun esiintyy kriisi, tietysti on monia mahdollisuuksia toimia. Voidaan puuttua asian hyvin monella tavalla, ja sitten pitää tehdä päätös. Joku ryhmä voi tehdä tämän päätöksen, ja sitten kuinka pitkälti tämän ryhmän pitää olla vastuussa tämän kriisin hoidosta – meidän pitäisi kansallisesti järjestää uudelleen näitä kysymyksiä. Ja sitten se, mitä nyt vaaditaan, on uudelleenjärjestely ja toimielinten välinen rahasto. Siihen voitaisiin äh, tuoda rahoja yhteisön tasolta. Ja kaikki nämä ratkaisut ovat erilaisia. Ja nyt haluan puhua uudelleenjärjestelyistä ja lopuksi kysyisimme, että kuka maksaa. Yksi kysymys täytyy selventää. Eli rahoitusmaailman pitää vastata näistä kustannuksista ja julkisen tahon pitää, jos se antaa tukea järjestelmälle, sen pitää saada ne takaisin. Ja tästäkin on puhuttu tämän kriisin yhteydessä. Ja tämäkin on yksi kysymys, jota meidän tulisi käsitellä. Eli miten voidaan takaisin, takaisin nämä tuet ja palauttaa vakautta yksityiselle sektorille. I'm sorry, you can... No niin. no niin, teillä on nyt enää puolitoista minuuttia vastauksiin per henkilö. Olen pahoillani. Ja muistuttaisin vielä jäsenille ja muille, että iltapäivällä kansallisten parlamenttien kuulemiset teidän paikkanne ovat vähän eri paikoissa, eli ottakaa kaikki asiakirjan ja muut paikaltanne mukaan. Ehkä nyt palaamme asiaan päinvastaisessa järjestyksessä ja vastatkaa vain niihin kysymyksiin, jotka teille osoitettiin. Ajadi, olkaa hyvä. Thank you. Um, I would like... Kiitos. Haluaisin vastata ja todeta, että tuskin on olemassa mitään järjestelmää, jossa ei epäonnistuttaisi koskaan, mitä ikinä teemmekin, miten paljon direktiivejä ikinä yritetäänkään saada aikaa varmentamaan – Eh, mutta sataprosenttista rahoitusalan vakautta ei koskaan saada aikaan. Ja on otettava huomioon nämä riskit. Riskien avulla on myös saatu aikaan lisää kasvua. Nyt olemme saavuttaneet rajan. Riskit ovat kasaantuneet spekuloinnin vuoksi. On olemassa arvottomaksi muuttuneita tuotteita, jotka ovat olleet markkinoilla – ja niiden asema on merkittävästi muuttunut kuluneina vuosina. On joitakin merkkejä, joita säätelijöiden on tarkasteltava ja havaittava, että on olemassa riskikasauma, johon on jotenkin puututtava. Väliaikainen kielto on todennäköisesti ihan hyvä, vaikka minä vastustan kieltoja. Mielestäni ne eivät aja asiaa, koska ei anneta markkinoiden suodattaa jyviä akanoista. Mutta tästä kriisin hallintarahastosta ja kuka oikeastaan kantaa rahastojen kustannukset. Totta kai, jos nämä kustannukset jäävät rahoitusalan maksettavaksi, niin viime kädessä loppukäyttäjät varmaankin joutuvat maksumiehiksi. Eli tässä on pelkkää vaikutuksen siirto loppukäyttäjille. Ja todennäköisesti näin ei aina käy, mutta olemme voineet havaita, että kriisin jälkeen joidenkin tuotteiden hinnat ovat kasvaneet huomattavasti. Tarvitaan ratkaisu, joka tehdään alan ja valtion välillä mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Se voisi mahdollistaa sen, että että kansalliset hallitukset, eurooppalaiset hallitukset ja ala itse jakavat riskit keskenään. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän kriisin, kriisin ratkaisu rahastoon, joka kohdennettaisiin pieniin pankkeihin, ei pelkästään, koska jos ne eivät systeemisiä, niin niitä ei tarvitse edes pelastaa. Joten Haluaisin nimenomaan korostaa tätä markkinoiden kuria ja senpä takia tämä jälkikäteinen vakuutus on niin tärkeä, että jos, jos pienet pankit kaatuvat, niin silloin pitää olla jonkunnäköinen takuu siitä, että jälkikäteen pystytään saamaan talletukset suojattua. Ja tämmöinen kriisinratkaisurahasto kriisin jälkeen tietysti on poliittisesti hyvinkin tehokasta tällaista rahastoa ryhtyä perustamaan ja jokainen suostuu siihen sitä rahoittamaan. Mutta tämä on käsittääkseni valtion asia ja sen takia meillä on valtiollakin budjetti tällaisten varten.